Voisivatko kaikki mennä istumaan paikoilleen? Okay. Okay, colleagues, we're going to start. Kollegat, aloitellaan. <laughs> Okay, colleagues, um, I've uh, been asked to... Hyvät kollegat, minua on pyydetty nyt tässä toimimaan puheenjohtajamme varamiehenä, koska hänen täytyy olla jossakin muualla, mutta tunnustan, että olen hiukan huonosti valmistautunut tähän, mutta teen kuitenkin parhaani. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Mikäli kenelläkään ei ole tähän mitään huomautettavaa, niin ehdotan, että hyväksymme tämän tehden tähän pienen tai suuren muutoksen. Aha, täällä on huomio. Rova Morvai. Uh, I guess that... Puheenjohtaja tänään jotain täysin ennalta näkemätöntä tapahtui, eli Israelin suuri hyökkäys palestinalaisalueelle matkalla olleita aputyöntekijöitä kohtaan. Tämä on todellinen ihmisoikeusloukkaus ja meidän ei pitäisi tässä nyt teeskennellä, että asiat vain menevät omalla painollaan tässä. Meidän pitäisi live-valiokuntana Euroopan parlamentista antaa lausunto asiasta ja tämä pitäisi ottaa ylimääräisenä kohtana esityslistalle mukaan. I'm, I'm uh, looking at the Minä katson tässä kollegoiden suuntaan saadakseni hiukan apua, mutta henkilökohtaisesti en usko, että meidän pitäisi tässä mitään kantaa ottaa ilman valmistelua. Ja tietysti tätä käsitellään täysistunnossa. Uskon, että se käsitellään kiireellisenä asiana. Vastaava valiokunta tässä on AFET. Ja koska meillä ei ole tällä hetkellä yhtään tietoa tapahtuman yksityiskohdista, niin en usko, että meidän pitäisi tässä mitään kantaa siihen ottaa. Näin, että monet täällä nyökkäilevät, joten oletan, että tämä on oikea tapa menetellä. Kiitos. Sitten muutos esityslistaan. Ikävä kyllä. Eh, Yhdysvalloista herra Erik Holder, jonka piti tulla huomenna aamulla tänne paikalle keskustelemaan kanssamme, ei pääsekään paikalle. Eh, ikävä kyllä, valittelemme sitä, mutta ymmärrämme kyllä, että hänellä oli kiireellisempiä toimia kotimaassa. Ne toivomme, että myöhemmässä vaiheessa sitten voimme tavata hänet. Tämä tarkoittaa sitä, että me keskustelemme eh, huomisaamuna sitten kello 10.15 kohdasta 14. Tämä liittyy eh, aviarodirektiivin ja sitten 15 eh, sopimus EUn ja Pakistanin välillä. Tätä käsitellään sitten kello 10.30. Ja ehdotankin, että nyt sitten hyväksymme esityslistan näin muutettuna. Hyvä, kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset. Liben sihteeristö puheenjohtajan nimissä on lähettänyt teille viime viikolla sähköpostia, joka liittyy ehdotuksiin pilottihankkeisiin vuotuiseen budjettiin. Ja jäsenten tulisi lähettää ehdotuksensa sihteeristölle torstaihin 3. kesäkuuta kello 12 mennessä. Herra Bussutil. Kiitoksia puheenjohtaja. No pelkkäänpä, että tämä määräaika on aivan liian tiukka meille, jotta pystyisimme esittämään mitään järkeviä ehdotuksia, kun meillä on näin merkittävä talousarvio mahdollisuus käytettävänä. Tämän vuoksi pyytäisin kollegoja tukemaan ehdotusta siirtää ainakin parilla päivällä tätä määräaikaa niin, että meillä jäisi todella mahdollisuus pohtia syvällisesti tätä. I have no personal objections. En henkilökohtaisesti vastusta tätä, mutta katson tässä nyt sihteeristön suuntaan määräaika liittyy budjettimenettelyyn, koska budjettivalikunta tapaa. Onko mitään mahdollisuutta siirtää tätä määräaikaa hiukan, ehkä puolella päivällä. Voisimmeko hiukan ehkä tässä vähentää kääntämiseen tarvittavaa aikaa, hiukan rukata sitä? Ha, see, it works. We got half a day. No niin, tämähän toimii. Me saimme puoli päivää lisää aikaa. Toimiiko tämä teille, herra Bussutille, koska tämän pitää lähettää koko byyn kautta perjantaina? Madam Chair, if I may. Rouva puheenjohtaja, no tämä lähetettiin meille viime viikon loppupuolella. Meillähän oli vihreä viikko ja monet meistä olivat poissa Brysselistä. Kun meille annetaan näin tiukka aikataulu, niin sanotaan, että annetaan ymmärtää, että emme ole oikein ymmärtäneet, innostuneita ja kiinnostuneita teidän ehdotuksistanne, eikä anneta meille edes mahdollisuutta antaa järkeviä ehdotuksia. Ja meille valiokuntana täytyy antaa joko kunnolla aikaa tehdä ehdotuksia tai sitten ei ollenkaan. Tämähän on ihan vitsi vain. Ei pilottihanke tai ö, valmistelevaa toin, toimea voi kehitellä parissa päivässä. Tätä täytyy todella syvällisesti pohtia jokaisesta näkökulmasta ja jopa kenties keskustella live-valiokunnassa eli eri puolueryhmien välillä niin, että voidaan saada, jos vain mahdollista, poliittisten ryhmien välille yhteinen näkökanta. Tällainen aikataulutus nyt kyllä vain tarkoittaa sitä, että tätä pidetään pelkkään vitsinä. Olen samaa mieltä kanssasi. Tämä siis on 2010. Meillähän kaikilla sähköpostit ja kännykät, joten ei voimme pysyä yhteydessä parlamentin, joten ehdotan, että emme kirjoita, vaan pyydämme budjettivaliokunnan puheenjohtajalta, että onko mahdollista tätä määräaikaa siirtää. Me teemme tämän tänään iltapäivällä, jotta saamme sitten huomisaamuun mennessä vastauksen. Kuitenkin pyytäisin teiltä siinä tapauksessa, että tämä ei tapahdu tai toimi menettelysyistä, koska me emme ole budjettiasioista vastuussa. Jos tämä ei onnistu, että voimme olla joustavia ja yrittää tässä tapauksessa toimia nopeasti. Totta kai meillä on ajatuksia siitä, mitä haluamme tehdä, mutta me tietysti pyrimme tähän, herra Alvaro. Much, Chair. Just to... Kiitos puheenjohtaja. No, haluaisin hieman vastata tässä kollega Simonin huoliin tässä ja hieman lohdutella häntä. Meidän valmistelevat ehdotukset toimia, valmistelevia toimia varten, niin olivat mietinnössä, että tätä tullaan vastustamaan joka tapauksessa. Esittelijä, joka on herra Busuttelin ryhmästä, Jivotsytenka, joka tapauksessa hän vie ottaa pois mietinnöstään kaikki meidän ehdotuksemme, joten kenties sitten keskustella kollegani Sidonian kanssa, minkä vuoksi hän näin toimii, mutta valmistelevat toimet ja pilottihankkeet, ne siirretään myöhempään mietintöön ja, ja tässä budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja kenties voisin tässä suositella, että käytäisiin ensikeskusteluja esittelijän kanssa, mutta sitten myöhemmin tulee mietintöjä, joissa, joihin voidaan ottaa nämä pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Kiitoksia tästä lisäyksestä. Minä ehdotan, että otamme tässä kaksi vaiheisen lähestymistavan. Se, että saisimme hiukan enemmän selkeyttä, niin pyydämme budjettivaliokunnalta, josko olisi hiukan mahdollista saada lisää aikaa. No niin, sitten pääsemme tämän iltapäivän äänestyksiin. Toivatko kaikki äänestyskorttinsa? Ette tuoneet vai? Voi että, no teitä sitten lasketa. Meillä ei ole kovin pitkiä äänestyksiä, onneksi. Aloitamme lausuntoluonnoksesta, jonka on tehnyt Stavros Lambrinidis. Kyseessä on internetin hallinto tästä eteenpäin. Okay, this is an EPP thing. Okay, um, We start... Selvä. Täällä on aika paljon kompromissiehdotuksia, melko monimutkaisia. Kohta yksi, kompromissiteksti. Ja tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä Aldelta, kahdessa osassa siis. Joten äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä raukea, neljä on poistettu. Hella Lambriniidiksen kohta kolme puolesta vastaan. Tyhjää, tämä on hyväksytty. Tarkistus seitsemän tässä esittelijät ja Rova Vesa ovat tehneet suullisen tarkistuksen. Hyväksyvätkö kaikki sen, että tähän lisätään tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän herra Vossilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. Herra Alvaro. Boy, you come to compromise. Kiitoksia ennen kuin menemme kompromissi kakkoseen, niin yksi selvennys. Tekstissä lukee näin. Toinen rivi lopussa. Cybercrime and child pornography. I suppose the author means when... Varmaankin tässä kirjoittaja tarkoittaa, että kun torjutaan lapsipornografiaa, eikä kun yhdistetään tätä. Um, okay, compromise two. Selvä. Kompromissi kaksi kahdessa osassa. Ne, jotka puoltavat ensimmäistä osaa. Uusi versio. No niin. Kiitos. Yksi kompromissi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 5, tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys muutetusta tekstistä puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty, yksi vastaääni ja yksi tyhjä. Esittelijä. I'd like to thank, uh, goes without... Haluaisin kiittää valiokuntaa ja kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana. Olen kiitollinen tuestanne. Haluaisin myös tuoda esille sen, että mitä tulee äänestyslistaan kohtaan 5, tarkistus 11. Vaikka omassa maassani on sovittu monista budjettileikkauksista, niin ei nimeä, nimeäni pitäisi leikata lampriinikseksi, Joten voisitteko tästä sihteeristössä pitää huomen, hu, hu, huolen? Ja tätä lampriinidis leikkausta ei tulla tekemään edes Kreikan hallituksen toimesta. I would like to make an observation that... Pieni huomio. Tietysti meidän pitäisi rohkaista tähän, koska on helpompaa tai tai silloin hyvin paljon halvempaa näitä asiakirjoja julkaista. <laughs> Jos me voisimme teidän nimenne lyhentää, herra Cashman, niin jotkin henkilöt ovat lyhentäneet sen nimeksi No Cashman. No niin, sitten siirrymme äänestykseen. Kyseessä on EUn sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätöksen sekä neuvoston päätöksen joidenkin säännösten soveltamisesta ja niin poispäin. Esittelijä on herra Bussutil. Ei tarkistuksia, joten meillä on yksi ainoa äänestys, herra Bussutil. Me äänestämme elämän työstänne, joten olkaapa tarkkana. Yksi äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, yksimielisesti hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys tänään. Sveitsin ja Liechtensteinin osallistumaan Frontexin toimintaan. Miksiköhän ja kansalaiset kuvittelevat, että tätä ei voida ymmärtää. No tähän ei ole tehty yhtään tarkistuksia, että meillä on yksi äänestys puolesta, vastaan, tyhjää. Äh, Rajakolina, äänestittekö vastaan? Siis puolesta vai vastaan? Puolesta. Selvä. Hyväksytty. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia esittelijöille. Tässä siis äänestysosio. Seuraavaksi pääsemme seuraavaan kohtaan. Schengenin tietojärjestelmää Bulgariassa ja Romaniassa koskevien Schengenin säännösten määräysten soveltaminen. Käännämme tässä nyt esittelemme herra Koilion puoleen. Ehkä sinä voisit tässä johdatella meidät tähän aiheeseen, herra Koilio. Annan puheenvuoron sinulle. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuusi seikkaa ensinnäkin. seitsemän Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin ja ne aloittivat valmistelevat työt voidakseen täysin, täysimääräisesti liittyä Schengen-alueeseen. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että eri asiakirjoissa. Täytyy analysoida, tai tätä asiaa on analysoitu. Tietojärjestelmä, tietosuoja, maa- ja merirajat ja poliisi, yhteistyö, samoin kuin viisumit ovat tässä käsittelyssä. Myönteinen arvio joka ikisestä näistä kokonaisuudesta on välttämätön ehto sille, että neuvosto voisi tehdä päätöksen ja avata sisärajat myös näiden maiden osalta. Työt alkoivat tämän arvion kautta 27.30. huhtikuuta viime vuonna käytiin näitä työt alkoivat ja nyt on pystytty sitten aloittamaan todellakin tämä arviointityö Schengenin tietojärjestelmän osalta. Tässä kysymys on siis järjestelmän tietojen siirtämisestä näiden maiden kanssa. Ensinnäkin haluaisin tässä muistuttaa kollegoille, että meillä on avoinna oleva ongelma neuvoston kanssa asiakirjojen saamisesta ja siirtämisestä. Näitä asiakirjoja pidetään luottamuksellisina. Ja kiitos Romanian suurlähettilään ja hänen asiaan puuttumisensa. kiitän häntä tästä. Nämä, tämä luottamuksellisuus, siis luottamuksellisuus kumottiin nyt ja kaikki kollegat ovat voineet tarkastella näitä asiakirjoja, mutta tämä ongelma tulee esiin tulevienkin asiakirjojen osalta, joten haluaisin tässä nyt korostaa sitä, että nopeasti parlamentin ja neuvoston välille pitäisi saada aikaan sopimus näiden asiakirjojen siirrosta. Euroopan parlamentilla on mahdollisuudet tarkastella luottamuksellisia asiakirjoja. Näin olemme tehneet jo komission asiakirjojen kanssa. Ja ei ole mitään syytä sille, että sama menetelmä ei voisi seurata, ei voitaisi seurata myös neuvostosta tulevien asiakirjojen suhteen. Kolmas seikka sitten, hyvät kollegat, Bulgaria. Bulgarian osalta ja tässä oli muutamia ongelmia, jotka liittyivät poliisi sektorilla tietosuojan, henkilötietojen käsittelyyn. Ja tässä oli no, kansallisen tietosuojakomitean osalta ongelmia. Tämän vuoden tammikuussa tehtiin se johtopäätös, että Bulgaria on asianmukaisesti vastannut tehtyihin huomautuksiin ja neuvosto huhtikuussa oli sitä mieltä, että kaikki olemassa olevat ongelmat oli tässä nyt hoidettu pois. Romanian osalta käsiteltiin joitakin heikkoja kohtia, jotka liittyvät ennen kaikkea kahteen ö, lakiin, jotka, liitty, jotka liittyvät niin henkilötietoihin kuin kansallisen henkilötietosuojan virastoonkin. Ja 2010 raportissa todettiin, että Romania on myönteisesti toiminut näiden asioiden osalta. Jotakin ongelmia vielä on tässä avoinna, mutta ne eivät kuitenkaan millään tavalla estä sitä, että neuvosto antaisi sellaisen arvion, jonka mukaisesti Romania voi asianmukaisesti tässä toimia tietosuojan osalta. Viides ja viimeinen seikka. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on siinä tilanteessa, että se voi Bulgarian Romanian osalta vahvistaa tämän myönteisen kannan, mutta parlamentin täytyy saada kuuden kuukauden sisälle, sisällä tietoa näistä suosituksista, suositusten seuraamisesta näiden avoinna olevien, olevien ongelmien osalta. Puheenjohtaja, viimeiseksi tässä vielä me emme tässä keskustele Schengenin arvioinnista. Minä haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti viime vuoden lokakuussa antoi kielteisen kannan kahteen komission aloitteeseen, jotka liittyivät Schengenin, Schengenin arviointiin. Me Olemme sitä mieltä, että komission täytyy antaa meille uusia aloitteita ja huomenna minulla on tästä epävirallinen tapaaminen komission edustajan kanssa ja haluaisin muistuttaa kahdesta seikasta, jotka mielestäni ovat aivan tähdellisiä. Ensinnäkin Euroopan parlamentti ei hyväksy ajatusta kahdesta erilaisesta standardista yhtäältä maista, jotka jo ovat Schengenissä ja toisaalta niiden maiden osalta, jotka ovat ehdokkaita Schengenin. Sääntöjen täytyy olla samat ja niitä täytyy soveltaa kaikkiin Schengen-alueen maihin, ja olemassa oleviin jäsenmaihin ja tuleviin jäsenvaltioihin. Ja me puolustamme myös eurooppalaista arviointijärjestelmää, jossa mukana ovat eurooppalaiset instituutiot, ennen kaikkea komissio ja Euroopan parlamentti, mutta tässä ei jätetä jäsenvaltioita myöskään ulkopuolelle. Kun puhumme Schengenistä, puhumme keskinäisen luottamuksen alueen luomisesta. Ja tämä keskinäinen luottamus on välttämätöntä, jotta sisärajat voidaan poistaa. Tämä on todellinen lisäarvo, joka meille kaikille on tärkeä. Tässä olivat minun kommenttini mietintöni esittelemiseksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Coelho. Kiitoksia, herra Coelho. Ennen kuin nyt sitten avaan keskustelun, pyydän neuvostoa ja komissiota reagoimaan aivan lyhyesti neuvoston puolesta. Herra Jose Manuel Rodríguez saa puheenvuoron. Eh, Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Niin, Koljon esitys, kuten yleensäkin, on ollut oikein sopiva ja tarjoaa aivan oikean kuvan siitä, missä ollaan menossa. Neuvosto haluaisi ainoastaan muistuttaa teitä tavoitteestamme se on myös parlamentin yhteinen tavoite ja neuvoston yhteinen tavoite laajentaa Schengen-aluetta sekä Bulgarian että Romaniaan maaliskuussa 2011. Ja siitä syystä me olemme kovasti kiitollisia kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön sekä Romaniasta että Bulgariasta ja parlamentin edustajille. Ja tälle valiokunnalle olemme kovasti kiitollisia, samoin kuin kaikille niille, jotka osallistuvat tähän arviointihankkeeseen, jotta nämä, tämä Schengenin lakikanta saadaan sitten otettua käyttöön noissa maissa. Ja me toivomme, että saisimme täyden avun komissi tältä teidän valiokunnaltanne tähän työhömme ja meidän mielestämme tällainen myönteinen teksti saadaan aikaiseksi kesäkuun täysistunnossa ja siihen pohjalta pääsemme sitten nopsasti eteenpäin asiassa myöhemmin, ja näin voimme päästä siihen, niihin tavoitteisiin, joita itsellemme olemme asettaneet. Kiittäisin vielä kertaalleen myös yhteistyötä jota olemme saaneet Kojon kanssa tehdä. Hän on aina kovasti halunnut auttaa meitä näissä töissä ja kiitän toki myös puheenjohtajaa ja neuvostona kokonaisuutena olemme kiitollisia avustaneet. Kiitoksia herra Rodriguez. Sitten Monika Moshammer komissiosta, mikäli hän on paikalla, saa puheenvuoron. Eikö kukaan komissiosta halua kommentoida? Mielenkiintoista. Haluaako joku kollegoista kommentoida? Ei puheenvuoropyyntöjä. Palaankin sitten. Ah, Mr. Enchu. Herra Enchu. Mulțumesc, doamnă Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää esittelijä Koilioa siitä, että hän on tehnyt tällaisen loistavan tekstin ja sen puolesta varmasti voidaan äänestää tulevassa täysistunnossa. Haluaisin ainoastaan esittää tässä yhden asian. Minun mielestäni se, että nyt voidaan ryhtyä tätä sis 2 järjestelmää noudattamaan Romaniassa ja Bulgaariassa. Se valite- sen noudattaminen, sen täytäntöönpaneminen niin valitettavasti hivenen viivästyy, eli siis myöhästyy, koska tuo siis kaksi järjestelmää vaatii uusia muutoksia meidän valtioissamme, mutta varmasti elokuussa saamme asiasta lisää tietoa. Joka tapauksessa Koelion teksti on hyvä ja uskon, että meidän valiokuntamme sitä voi tukea. Neuvosto ja komissio ovat antaneet meille riittävästi tietoja ja antavat varmasti myöhemminkin riittävästi yksityiskohtaisia tietoja siitä, että voimme menestyksekkäästi liittyä tähän Schengen-järjestelmään ensi vuoden alkupuolella. Mehän olemme täällä täällä ainakin minä uusi jäsen parlamentissa ja sekä meille että muille kansalaisille meidän maistamme täytyy tarkoin selostaa, mistä järjestelmästä on kyse ja erityisesti korostaa sitä, että tämä järjestelmä tuo heille uusia etuja ja kuuluu kaikkien unionin kansalaisten etuoike- etuoikeuksiin. Ja minä olen kovasti tyytyväinen siihen, että me olemme löytäneet tällaisen yhteisen reitin näiden oikeuksien myöntämiselle myös Romanian ja Bulgarian eh, kansalaisille. Ja toivon, että komissio, parlamentti ja neuvosto yhteisissä neuvotteluissaan neuvotteluissaan pystyy nyt tekemään sen päätöksen, että nämä valtiot sitten eh, pääsevät heti ensi vuoden vuonna eh, tähän järjestelmään mukaan ja myöhemmin myös tuohon siis kakkoseen täysivaltaisesti. Selvä, kiitoksia. ennen kuin annan puheenvuoron takaisin esittäjälle, niin tässä sanotaan eh, tarkistusten jättämisen määräajaksi toinen päivä kesäkuuta kello 12 yli huomenna. Sitten 10.6. äänestetään Libessä. Täysistuntoäänestö tapahtui Strasbourgissa seuraavalla viikolla. Tämä on eh, harvinaisen tiukka aikataulu, mutta varmasti voitte kertoa meille, miksi näin on tässä tapauksessa. In fact, it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin todellakin aikataulu on hyvin tiukka, jotta voitaisiin ajateltua aikataulua tässä todella noudattaa. Ja Euroopan parlamentti hoiti oman tehtävänsä tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluaisin kiittää tässä puheenjohtajavaltion ylistäviä sanoja, mutta haluaisin kehottaa puheenjohtajavaltiota auttamaan tämän luottamuksellisuuskysymyksen ongelman ratkaisemisessa. Tietosuoja kokonaisuudessa ei suurempia ongelmia odotettu ja oli helppo purkaa näiden asiakirjojen luottamuksellisuus. Ja toivon, ja haluan tässä vielä toistaa kiitokseni Romanian suurlähettilälle asiasta. Mutta muiden asiakokonaisuuksien osalta, rajavalvonta, SIS ja niin edelleen. Jos tässä on ongelmia Romanian ja Bulgarian osalta, niin silloin tulee olemaan vaikeampi purkaa luottamuksellisuus asiakirjojen osalta, joissa esimerkiksi tuodaan esille rajavalvonnan heikkouksia. Joten nyt todella täytyy kirjallisesti päättää, millä tavalla nämä asiakirjat toimitetaan parlamentille. On erittäin selvää, että Euroopan parlamentti ei voi äänestää asiakirjoista, joita ei ole saanut nähtäväkseen. Haluaisin pyytää Espanjaa puheenjohtajavaltiona auttamaan meitä nyt ratkaisemaan tämän ongelman. Mahdollisimman vikkelästi, kiitoksia. thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tämä viesti on varmastikin erittäin selvä ja me ää, keskustelemme tästä myöskin vielä myöhemmin tämän esityslistan puitteissa, kun puhumme asiakirjojen saatavuudesta. Ja, ja tämä liittyy myöskin siihen, että neuvosto ja komissio ovat haluttomia antamaan näitä asiakirjoja. No sitten pääsemme taas esityslistalle. Herra Koilio pääsee taas ääneen. Kyseessä on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivista hallinnoinnista vastaava virasto. Ja Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen komissio on tehnyt ehdotuksen viime maaliskuussa, joka jonka tämä valiokunta sai 7.4. Ja tätä käsitellään yhteispäätösmenettelyn alla. Pyydän ensiksi esittelijää alustamaan tämän aiheen ja sitten pyydämme komissiota puhumaan ja tämän jälkeen sitten käymme keskustelun asiasta. Herra Koilio. So much, uh, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. No, me tapasimme tässä varjoesittelijöiden kerran päättääksemme, mikä olisi paras tapa tässä nyt aloittaa tämän mietinnön laatimista. Niin, että voitaisiin saada mahdollisimman laaja konsensus, konsensus tämän taakse Libe-valiokunnassa. Tämän takia olen pyytänyt lausuntoja tässä ilman mietintöä. Ja tässä sen jälkeen, kun libevaliokunnan jäsenten välillä on näkemyksiä vaihdettu, niin sitten vasta kirjoitan ensimmäisen mietintöluonnoksen niin, että yritetään saada mahdollisimman laaja konsensus todellakin tämän taakse valiokunnassamme. Ensinnäkin, ennen Lissabonin sopimusta Euroopan komissio esitti esitti kaksi eri aloitetta. Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan komissio päätti, että se esittääkin vain yhden aloitteen. Libe-valiokunta pyysi parlamentin oikeudelliselta yksiköltä antamaan oman lausuntonsa siitä, onko tämä paras tapa hoitaa tätä aloitetta. Miksi näin toimimme? Sen vuoksi, että tämä luo eri jäsenvaltioiden osallistumiselta, osallistumisen osalta tiettyjä ongelmia. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole samalla tasolla mukana kaikissa näissä eri välineissä, ajatellen nyt vaikka Eurodakia, Sisiä ja Visiä. Ja tämän vuoksi on erittäin selvää, että jäsenvaltioiden osallistumisoikeudet eivät voi olla samanlaiset. En ole vielä saanut parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa asiaan. Tämä on yksi näistä ongelmista, joihin meidän täytyy puuttua. Onko tämä paras tapa toimia tämän aloitteen suhteen? Toinen kysymys liittyy tähän itse virastoon. Tiedän, että jotkut kollegat ovat hieman kriittisiä sen suhteen, että taas luodaan uusi virasto. Haluaisin muistuttaa teille, että parlamentti itse oli se, joka pyysi Euroopan komissiota luomaan tätä tarkoitusta varten viraston. Joten mielestäni nyt tämä oli hyvin hoidettu asia. Euroopan parlamentti oli se siis joka, se taho, joka pyysi Euroopan komissiota luomaan tämän viraston. Ja kannattavuustutkimus tutkimus osoitti, että jopa talousarvio näkökulmasta katsottuna tämä on paras ratkaisu. Muitakin äh, vaihtoehtoja tässä tutkittiin, kuten varmasti muistatte. Jotkut näistä vaihtoehdoista olivat sellaisia, jotka parlamentti hylkäsi. Esimerkiksi ajatus tässä pysyttäytyä hallitusten välisessä hallinnossa tai että annettaisiin jo olemassa olevalle virastolle, esimerkiksi Frontexille tai Europolille, lisäkapasiteettia hoitaa tämä ha, operationaalinen hallinto, mutta tätä ei voitu hyväksyä esimerkiksi tietosuojanäkökulmasta. Virasto, joka käyttää tietoja, ei voi samaan aikaan olla tietojen hallinnoija tietosuoja sääntöjen takia. Joten uuden viraston luominen oli tässä paras ratkaisu meidän mielestämme. Mutta tässä on monia ongelmia, joihin meidän täytyy puuttua. Ensimmäinen ongelma on ajatus siitä, että tälle virastolle annetaan oikeus hallinnoida uusia järjestelmiä. Ajatellaan nyt vaikka eurooppalaista PNR, PNR tai olemassa olevia järjestelmiä jo. Meidän pitäisi tehdä hyvin selväksi että tämä, että uudet järjestelmät, joita tämä virasto hallinto, hallinnoi, niiden pitäisi perustua oikeudelliseen välineeseen, yhteispäätösmenettelyyn. Mikään toimielin, neuvosto tai komissio ei voisi viraston toimialaa laajentaa ilman Euroopan parlamentin äänestystä. Sitten myös ehdotuksen avainterminologia ei ole riittävästi mielestäni tässä riittävästi siis määritelty. Ajatellaan nyt vaikka laaja-alaisia tietojärjestelmiä tai operationaalista hallinnointia ja niin edelleen. Meidän pitäisi sanamuodosta tehdä tässä oikeudellisessa tekstissä sellaista, että tämä olisi selvempi. Meidän pitäisi myös kodifioida viraston tavoitteet ja tehtävät. Sitten pilottihankkeet. On erittäin tähdellistä tässä nyt luoda sellaiset säännöt, joilla vältetään se mahdollisuus, että tällaisten hankkeiden kautta esimerkiksi hanke jossa järjestelmiä voitaisiin panna täytäntöön ilman Euroopan parlamentin valvontaa. Viraston rakenteen osalta toteaisin, että meillä pitäisi olla myös tietosuojavaltuutettu, turvallisuusvaltuutettu ja tilintarkastaja. Ja olen tuonut esille myös ongelmat hallintokomitean jäsenten osalta ja äänestys, äänioikeuden osalta. Minun mielestäni ei voida täysin hyväksyä sitä, että jäsenvaltio, joka ei täysin osallistu kaikkiin hankkeisiin, voitaisiin hyväksyä tämän viraston johtajaksi. Meidän pitäisi olla varovaisia siis hallintoneuvoston äänioikeuden ja osallistumisen osalta, samoin kuin Euroopan parlamentin osallistumisen osalta. Meidän pitäisi vahvistaa Euroopan parlamentin roolia, meidän pitäisi vahvistaa tässä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja meidän täytyisi kokonaisuudessaan eh, tietosuojasäännöstöä tässä vahvistaa. Lopuksi rouva puheenjohtaja, tähän liittyy vielä kiireellinen ongelma, joka liittyy viraston eh, majapaikkaan, pääpaikkaan. Tämän osalta haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti on valmis oman tehtävänsä täyttämään tämän asian no- suhteen, mutta me emme halua tässä olla mitään ongelmien luoja. Joten jos neuvostolle passaa sellainen ratkaisu, jonka Euroopan parlamenttikin voi hyväksyä, niin me emme ryhdy luomaan tässä mitään ongelmia, vaan meille sopii silloin neuvoston valinta. Meidän, mielestämme tämä on yhteispäätöskysymys. Tämän pitäisi olla tekstissä. Me olemme valmiita äänestämään neuvoston ähm, ratkaisusta, jos siinä kunnioitetaan meidän periaatteita, Me esitämme tiettyjä periaatteita ja niitä, niitä täytyy mielestämme myös kunnioittaa. Ajatellaan nyt vaikka, että jos pääpaikka asettaa vaaraan tietosuojan ja turvallisuuden ja niin edelleen, niin tämä on Euroopan parlamentille ongelma. Jos kaikkia meidän vaatimuksiamme ja me kunnioitetaan, niin minun mielestäni Euroopan parlamentti silloin pitäisi hyväksyä neuvoston tekemä päätös viraston sijoituspaikasta. Lopuksi vielä rouva puheenjohtaja, haluaisin pyytää kollegoja antamaan omat näkemyksensä asiasta, mitä heidän mielestään puuttuu komission aloitteesta. Ja tällä tavalla minä saan sitten apua tähän mietinnön, mietintöluonnoksen laatimiseeni. Toivon voivani antaa kollegoille mahdollisimman pian tästä sitten ensimmäisen mietintöluonnoksen tarkasteltavaksi. Kiitoksia oikein paljon. Pyydän tässä ensin komissiota, ehkä neuvostoakin, jos joku on paikalla, käyttämään puheenvuoroja. Tämän jälkeen sitten avaan keskustelukierroksen. Rova Klein Euroopan komissiosta. Saatte puheenvuoron. Yes, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon komission puolelta Haluaisimme ensinnäkin kiittää erittäin paljon esittelijä hyvin rakentavasta lähestymistavasta. Mielestämme myöskin keskustelut, joita on käyty eri valiokunnissa, ovat olleet hyödyllisiä parlamentin kantaa ajatellen. Myöskin herra Marineskun tarkistukset, jotka on koko byyssä tehty, ovat erittäin rakentavia luonteeltaan. Ja suurin osa niistä on sellaisia, että ne voivat parantaa komission tekemää ehdotusta. No mitä tulee sitten tähän yksityiskohtaiseen asiaan, niin jonka herra Koelio juuri tässä esitteli, niin komissio haluaa kertoa, että tässä tilanteessa hyvin monet huolenaiheet, jotka on otettu esille, on otettu neuvotteluissa neuvostossa jo käsiteltäviksi. Ja näin ollen me nyt odotamme esittelijän mietintöluonnoksia. Kiitos. Thank you. Is there anybody... Kiitos. Onko täällä vielä joku paikalla, joka haluaisi puhua neuvoston nimissä? Ei. Kyllä. Anteeksi, en tiedä nimeänne, en tiedä kuka olette. Presidenta. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Espanjan puheenjohtaja roolissa voisin nyt kertoa teille näistä keskusteluista työryhmässä. Tänään Tänä aamuna on järjestetty viimeinen kokous Espanjan puheenjohtajakauden aikana asioita keskustele, asioiden keskustelemiseksi tuolla Schengen-ryhmässä. Ja minä voisin huomauttaa teille, että nyt me odottelemme esittelijän tekstiä täältä parlamentista. Neuvoston työryhmä on päässyt tietyistä hyvin monimutkaisista teksteistä periaatteessa yhteisymmärrykseen. Ja nämä pääperiaatteet oikeastaan kulkevat samaan suuntaan kuin herra Koelio äsken juuri esitti. Ja neuvoston toive on saada tämä toimisto toimimaan tehokkaasti ja Vuonna 2006 näistä, tästä asiasta oli puhetta ja viraston toiminnasta eritoten ja viraston täytyisi vastata hyvin konkreettisiin tuloksiin tai kysymyksiin ja tällaisiin suuriin kysymyksiin ja suuriin ongelmiin. En usko, että tässä nyt on mitään suurempia ongelmia päästä yhteisymmärrykseen tästä ehdotuksesta, lainsäädäntöehdotuksesta heti ensimmäisellä lukukerralla. En sitä epäile. Ja minä huomauttaisin ainoastaan, että tällä erää meillä on kaksi ehdokasta pääpaikaksi. Ranska on ehdottanut Strasbourgia ja siihen sitten tukee tällaiset tietyt tekniikan näkökulmat ja toinen ehdokas on Tallinna Virossa. Neuvosto ei ole vielä käsitellyt tätä asiaa sen tarkemmin mutta katsotaan sitten, miten käy. Mutta vielä mitään päätöksiä ei ole tehty ennen kuin näistä lainsäädäntöteksteistä päästäisiin loppuun. Mutta me olemme pitäneet yhteyttä joka tapauksessa herra Kohejoon ja varmasti pidämme yhteyttä myös tulevien päivien aikana päästäksemme käsitykseen siitä, minkälaisen, minkälainen, millä tavalla voimme päästä näistä suurimmista ongelmista eroon niiden hankalien asioiden osalta, joista otti yhteyteen äänesty, äänestyskysymykset ja sitten nämä muut. Kaikkihan nämä aivat aina ovat hyvin vaikeita kun mietimme joitakin joidenkin ja asevaltioiden suhdetta ja asennetta ja näissä kysymyksissä. Mutta tämä tällä erää, hyvä puheenjohtaja. So far I have Selvä, kiitoksia oikein paljon. Meillä on täällä kolme puheenvuoropyyntöä. Ja jos joku vielä haluaa puheenvuoron, muuten, muuten sulen tämän listan. Ensimmäisenä Rova Jiu. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin kiittää Carlos Carlos Koljoa. Hän on jo myös varjoesittelijöiden kokouksessa saanut aika laajan käsityksen näistä asioista, joita pitää käsitellä. Minä haluaisin kuitenkin nyt tiettyjä etusia asetteluja tähän esittää. Muutamia kohtia ihan nopsasti vain esittelen. Ensiksikin toistaisin sen, että meidän mielestämme tällaisen operatiivisen viraston luominen on hyvä ajatus ja tietysti täytyy pyrkiä välttämään sitä, että nämä, järjest, näitä, nämä sitten järjestelmät ohjataan hallinnoitaviksi yksityiselle puolelle. Siihen liittyy huomattavia riskejä. No toiseksi huomauttaisin koljon lauseesta, joka kiinnostaa myös meitä kovasti eli tietojen, tietojen valvoja tuohon tuon, tuolla virastossa. Se on hyvin tärkeä asia, samoin kuin tämä kolmas asia, jonka nopeasti otan esille, eli toiminta-ala ja tämän viraston vastuu, e, jotta pääsemme sitten tosiaan yhteisymmärrykseen siitä, että meidän täytyy pyrkiä välttämään kaikkia mahdollisia käyttöön vääristymiä ja väärinkäyttömahdollisuuksia erityisesti näissä teknisissä asioissa. Ja sitten neljänneksi varjoesittelijät ja Koelio juuri nyt ovat ottaneet esille tämän viraston maan valtuutuksen laajentamismahdollisuuden ja se voi ainoastaan toteutua parlamentin kuulemisella ja tätä ajatusta täytyy tukea hyvin varma lainsäädäntöpohja. Ja sitten vielä lopuksi le point de vue que vient d'indiquer Carlos Coelho. Niin, tästä Carlos Coelhon ajatuksesta siitä, että me asetamme etu sijalle näistä tietyt kohdat. Tämähän on hyvin monimutkainen tämä etusija mutta joka tapauksessa meidän täytyy näitä järjestelmiä pyrkiä järkeistämään erityisesti turvallisuuden kannalta ja toimia juuri niiden periaatteiden, turvallisuusperiaatteiden pohjalta, jotka on aikaisemmin hyväksytty. Ja sitten myös tämä hajautuskysymys ottaa huomioon. Joka tapauksessa tällä erää mm, me varmasti osallistumme tähän tekstin laatimiseen myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi tässä listallani herra Alvaro. Kiitoksia oikein paljon. Rouva puheenjohtaja, minulla on suuri ilo eh, tarkastella tätä sisäasevaliokunnan ja budjettivaliokunnan kannalta. Ja eh, olen tehnyt tässä hyvää yhteistyötä herra Koelion kanssa. Tämä on ollut todella suuri ilo, täytyy todeta. Hän puhui täysin oikeista kohdista ja kysymys onkin se, että voimmeko lyhyessä ajassa saada selvennystä niihin. Hän puhui tässä epäsuorasti näistä eri järjestelmistä, jotka on tarkoitus saada siis yhteen ja myöskin Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen SIS-2 oli tässä mukana ja nyt onkin tässä kysymyksenä se, että pitääkö meidän tässä nyt odottaa että tällainen uusi toisen sukupuolen järjestelmä on ja toiminnassa, vai rakennammeko tätä ja samanaikaisesti myöskin virastoa, joka hallinnoi tätä, järjest- tätä järjestelmää ja sitten jossakin vaiheessa tapahtuu tätä tietojen vaihtoa. Miten tämä sitten tapahtuu ajallisesti, niin se on vielä hiukan kyseenalainen asia. No samanaikaiseksi mietittiin myöskin sitä, että mitkä ovat sitten esimerkiksi oikeudet saada tietoa näistä tietokannoista. Esimerkiksi Eurodakin kohdalla ja Europol, koska näinhän ei aikaisemmin ole ollut, niin kuin tässä nyt on ehdotettu. Ja meidän pitääkin tässä tarkkailla sitä, parlamenttihan vaatikin sitä, että näitä tietokantoja hallinnoidaan kesk- keskitetysti, mutta niitä ei pitäisi kuitenkaan yhdistää. Joten jos meillä on tällaisia ristiviitteitä ja tietoja yhdistetään, niin loppujen lopuksi meillä on sitten yksi suuri luo, luotu luonnos. Ja tästä syystä minä myöskin tuen herra Koelioa siinä, että mitä tulee näiden tietokantojen kasvattamiseen. Tässä komission luonnoksessahan sanotaan, että esimerkiksi sisäasiain alalta voidaan näitä tietokantoja liittää tähän ja tämä on asia, jota hiukan täytyy vielä pohtia, koska tässä täytyy myöskin pitää aloiteoikeus meillä, jos tätä halutaan laajentaa. No sitten vielä yksi kysymys, ehkä neuvosto tai komissio voisi vastata tähän. Me luomme tällä hyvin arkaluontoisen keskuksen, mikä meillä täällä Euroopan unionissa on, tietojen näkökulmasta, mutta myöskin muista näkökulmista, varsinkin mitä tulee tietosuojaan. Ja nyt kysymys onkin, en tiedä miten pitkälle tämä on mahdollista, että yksi virasto valvoo toista, mutta jos nyt puhumme tässä Enisan mandaatista ja sen laajentamisesta, joka sitten myöskin arvioi tietoja ja toimii myöskin toivottavasti operatiivisesti, niin voiko Enisa sitten valvoa tätä kyseistä virastoa tietosuojaa, koska miksi me muuten tällaisia virastoja sitten ylipäätään perustetaan? No mitä sitten kustannuksiin tulee, niin me ehdotamme, että tämä ensiksi otetaan reserviin, koska kyse on 120 miljoonasta eurosta kolmeksi vuodeksi, ja tämä 120 miljoonaa pohjautuu siihen, mitä komissio ehdottaa. Siihen tulee vielä mukaan tällainen tietosuojavaltuutettu ja niin poispäin, ja niinpä myöskin kustannukset saattavat muuttua. Joten mielestämme onkin järkevää, että ensin näitä varoja voidaan ottaa käyttöön ainoastaan perustellusesti ja sitten näemme, miten kustannukset tässä kehittyvät. Tämähän nähdään vasta sitten mietinnön lopuksi, kun tiedämme, että millaisia henkilöitä siellä on töissä ja niin poispäin. No sitten kotipaikka kysymys. Tämähän on neuvoston päätös. Carlos Koeliokin viittasi siihen. No, Strasbourgissa on kyllä yksi rakennus vapaana, jos se nyt siellä haluaa pitää. No siis kerran kuukaudessa se on kyllä käytössä, mutta periaatteessa siellä on tilaa, jos nyt sitä haluaa käyttää. Ja olen melko varma, että kollega Estland, hänellä on paljonkin kokemuksia tietosuojasta, koska vuonna 2006 häntä kohtaan hyökättiin hyvinkin vakavasti. No nämä ovat hyvin järkeviä paikkoja kyllä kumpikin, mutta parlamentti päättää sitten viime kädessä, mitä tapahtuu. Kiitoksia ensiksi herra Ernst ja sitten herra Albrecht on viimeinen puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen hiukan huojentunut siitä, mitä esittelijä sanoi kun tämä on hyvin hankala, monimutkainen asia. Ja olen melko monessa kohdassa samaa mieltä hänen kanssaan. Yllätyin itsekin siitä, mutta se kuitenkin ilahduttaa minua. Ja haluaisin tässä ottaa muutaman asian esille, jotka hiukan ovat aiheuttaneet huolta minulle, niin kuin hänellekin. No, ensimmäinen huolenaihe, jota kaikki eivät jaa. No, tässähän on usean otteeseen jo pohdittu sitä, miten näitä IT-järjestelmiä on tarkoitus hallinnoida – ja päätös virastoon liittyen oli melkein itsestään selvä. Olisin puhunut mielestäni muistakin päätöksentekovarianteista, koska yksi asia täytyy aina muistaa. Tässä puhutaan tietojoukosta tai kokoelmasta, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Miljoonittain tietoja. Ja tämä voi kuulostaa tehokkaalta, mutta siihen liittyy myöskin vaaroja. Ja totta kai kysymys meille on se, että miten nämä tiedot voidaan suojata siten, että niitä ei vahingossa vaihdeta tai käsitellä huonosti. Ja tähän ei ole olemassa mitään hyvää vastausta. Eikä tämä hyödytä, että on olemassa jotakin valvontaoikeuksia tällä tietosuojavaltuutetulla. No sitten fakta on se, että teknisesti tämä vaihto on mahdollinen – erilaisia kieltoja voidaan poistaa melko nopeasti, ja tässäkin täytyy hiukan vielä tehdä parannuksia ja katsoa, että miten tämä sitten lähtee toimimaan. No sitten toinen asia. Virasto on itsenäinen oikeussubjekti, no tämä vaikuttaa loogiselta, mutta se kuitenkin edellyttää tiettyjä valvontamahdollisuuksia. Totta kai esitän tässä nyt kysymyksen parlamentin nimissä, että olemmeko tyytyväisiä johonkin toimintakertomukseen vai pitäisikö tässä nyt ajatella jotakin muuta esimerkiksi johtajakysymyksiä ja niin poispäin. Eli nämä ovat mielestäni hiukan hankalasti vielä tässä mietinnössä ja parlamentin täytyy tätä vielä työstää. No tärkein asia minulle on kuitenkin se, että viraston tehtäviä, tehtävät täytyy määritellä selkeästi. SIS 2 erottaminen Fisistä ja Eurodaktista ja että niitä ei sekoiteta toisiinsa. No sitten kolmas ongelma. Muistatte kyllä keskustelut, mitä käytiin SS2. No, periaatteessa tässä ö, ihmiset ovat kyllä hyvin eri mieltä. Ja jos nyt tässä mietin omaa maata, niin, niin SS2 sieltä on jo jossain määrin poistettu ja siellä pohditaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä. No totta kai me lähdemme siitä, että ss 2 tulee. Tämä on ainakin rohkea ajattelutapa, muotoilen tämän näin varovasti. Mutta ei tätä nyt tähän näin voi jättää. Alvarohan sanoi myöskin samansuuntaisesti. No sitten neljäs asia. Mielestäni mitään tällaista vapaamuutosta ki- tai ei voida vapaasti päättää sitä, että tällaiset muut IT-järjestelmät voidaan ottaa tähän mukaan. Mielestäni jokaista asiasta täytyy keskustella erikseen. Eli ei tähän asetukseen mitään sellaista kohtaa, että tämä tapahtuu näin vapaasti, joten tätä muotoilua täytyy pohtia tarkasti. Mielestäni se ei toimi näin, niin kuin tässä nyt sanotaan. No sitten tämä kotipaikka, viraston kotipaikka. No, siitä varmasti kiistellään vielä kiivaasti, eihän tämä vielä ole päättynyt. Intressit ovat kovin moninaiset, en tiedä, että pitäisikö tämän olla yhdessä paikassa vai voitaisiinko pohtia muita vaihtoehtoja. No, Tämä on hyvin optimistisesti muotoiltu tässä, mutta mielestäni se johtaa kuitenkin suuriin ongelmiin. No, jos nyt katselemme tätä rakennetta, niin pääjohtaja on mestari tietyssä mielessä tässä. Ja jos näin nyt todellakin on, niin häntä ei voida näin nimittää, niin kuin tässä on tarkoitus tehdä tässä asetusehdotuksessa. Tämä on mielestäni vaikeaa. Tätä täytyy vielä käsitellä tarkemmin, koska se on hyvin tärkeä virka. No sitten, onko tässä mahdollisuus sitten muutosta vaatia, jos jotain tällaista tarvitaan. No, en löytänyt tähän mitään. No sitten kustannukset, niistä puhuttiin, mutta haluaisin vielä puhua parlamentin roolista. Jos tällainen järjestelmä luodaan, jossa on näin paljon tietoja tiedon keskittymää, niin mielestäni Euroopan parlamentin roolia täytyy laajentaa, valvontaoikeuksia täytyy laajentaa. Tämä ei riitä siten, että tässä joitakin mietintöjä rustataan parin vuoden välein. Ei se, ei se toimi, joten tässä kohdassa vielä tarvitaan parannusta. Kiitos. Thank you, Mrs. Ernst. Last speaker on my list, Mr. Albrecht. Kiitoksia lopuksi vielä herra Albrecht. <clears throat> Haluan puhua lyhyesti, koska me olemme jo usean otteeseen tästä puhuneet. Mielestäni tämänhetkiset, tai, tai tässä mainitut asiat ovat olleet erittäin hyviä. Ja haluaisin puhua vielä yhdestä asiasta, joka on jo otettu esille, mutta joka on mielestäni tosi tärkeää. Eli se, että kun käytetään tietokantoja tässä asetuksessa, niin ne, ne täytyy nimetä selkeästi tässä, eikä siten, että virastosten jälkeenpäin nämä muotoilee. Parlamentin täytyy heti aluksi tehdä selväksi tämä asia. Mielestäni tärkeä asia on tässä se, miten näitä tietoja saa käyttöönsä ja parlamentin täytyy myöskin jatkossa voida valvoa sitä, koska meillähän on olemassa periaate se, että mitä suurempia nämä tietokannat ovat ja mitä laajempia ne tiedot ovat, jotka on tarkoitus yhdistää toisiinsa, niin sitä suurempi on riski sille, että niitä käytetään myöskin väärin tar- tarkoituksiin. Ja mielestäni tämän täytyy olla meille, tai meidän mielissämme, kun me teemme lausunnon liittyen tähän IT-virastoon. Ja jos sellainen nyt sitten perustetaan, niin ainoastaan siten, että että parlamenttikin uudestaan pääsee sitten tekemään eri päätökset siihen liittyen. Kiitoksia, että puhuit lyhyesti. Esittelijä, haluatko vielä sanoa jotakin tähän lopuksi? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tuesta ja huomioista. Kirjoitan tällä viikolla tämän mietintöluonnoksen niin, että ensimmäinen luonnos olisi sitten käsiteltävänä ja voimme sitä yhdessä työstää. Haluaisin tässä nyt tuoda esille seuraavat seikat. Me tulemme perustamaan viraston, joka hallinnoi tietokantoja. Virasto ei ole taho, joka päättää siitä, millä tavalla tietokantoja, tietokantoihin pääsee millä tavalla muut virastot pääsevät näihin tietokantoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos halutaan muuttaa tietokantojen konsultointisääntöjä, niin silloin meidän täytyy muuttaa oikeudellisia puitteita jokaisen tietokannan osalta. Esimerkiksi jos haluamme laajentaa VISin tai SISin tietokantojen pääsyä muille virastoille, niin meidän ei pitäisi meidän pitäisi toimia tässä niin, että muutetaan näiden tietokantojen oikeuskehyksiä. Virasto, jonka perustamme, se, se ei voi käyttää, saada käyttöönsä näitä tietokantoja. Virasto luo turvaverkon tähän, luotettavan verkoston, hyvän tietosuojan, hyvät tietosuojakehykset tähän, mutta virasto ei käytä näitä tietoja meidän tietosuoja-intresseissämme on se, että me hoidamme tämän tehtävien jaon tämän viraston ja tietokantojen oikeudellisten käyttäjien välillä. Rova puheenjohtaja, minä toimitan tällä viikolla siis tämän tekstin ja toivon, että kollegat voivat sitten työstää tätä mietintöluonnostani ja parantaa sitä omilla kommenteillaan ja ajatuksillaan. Kiitos oikein paljon, Eera Koelio. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saatavuus. Ja kuuntelemme kohta esittelemme herra Cashmania. Tämä on lausunto, mietintöluonnos, joka on tehty yhdessä Liben ja Afkon kanssa työjärjestyksen säännön 50 nojalla. Oma esittelijämme on herra Cashman ja Afkossa kyseinen henkilö on Jääteen Mäki. Tämä luonnos per, pohjautuu komission 2008 tekemään ehdotukseen, joka liittyy olemassa olevan asetuksen 1049 muuttamiseen, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen, mutta nyt voimassa on Lissabonin sopimus. Komissio kuitenkin päätti pitää kiinni alkuperäisestä 2008 jättämästään ehdotuksesta huolimatta uusista puitteista. Kaikki toimielimet ja virastot EU:ssa joutuvat nyt käyttämään samaa avoimuuteen liittyvää säännöstöä, joka liittyy tähän asetukseen 1049. Ja nyt sitten tältä pohjalta huomenna käydään ensimmäistä keskustelua joidenkin virastojen ja tahojen kanssa, jotka ovat tässä mukana, joten ne voivat sitten tehdä omia ehdotuksiaan ja ottaa kantaa. Ja tässä vaiheessa pyytäisin, että herra Cashman sitten valottaa meille hiukan tätä aihetta. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Olette aivan ehdottoman oikeassa sanoessanne, että meillä on kuulemistilaisuus tässä eri virastojen edustajien kanssa huomenna iltapäivällä. Olen hyvin iloinen tästä. Ja kiitän sihteeristöä, joka on tehnyt todella kovasti työtä niin, että tämä onnistuisi. Ja olen iloinen siitä, että perussopimusvaliokunnan jäsenet ovat tässä myös mukana. Kuten jotkut tietävät, niin tämä asia kokonaisuus on ollut kyllä ilmassa jo pitkään uuden parlamentikauden aikana minulla on ollut useita tapaamisia varjoesittelijöiden kanssa. Luonnos, jonka olen tuottanut, on nimenomaan luonnos keskusteluja varten. Sen tavoitteena on kirvoittaa kieliä keskusteluun. Suurin osa tarkistuksista on aivan itsestään selviä. Ihan selvyyden takia toisin vielä esille tässä, että viittaus siihen, että poistettaisiin artikla 9, joka liittyy niin kutsuttuun arkaluontoisten asiakirjojen saatavuuteen. Tämähän tuotiin mukaan 1999-2001 neuvotteluissa neuvoston taholta niin, että voitaisiin hoitaa nämä asia, luokiteltujen asiakirjojen arkaluontoisuuskysymykset. Tässä nyt on neljä erilaista tasoa tässä, tähän. Mutta jos tässä otettaisiin nyt poistava artikla 9, niin jos suuri yleisö haluaa toimielimistä, eri toimielimistä, virastoista, elimistä asiakirjoja saatava, saatava, saataville, niin sääntöjä täytyy olla johdonmukaisia. Kenties tässä nyt on, käy niin, että tätä ei tämän asetuksen kautta hoideta, mutta minun mielestäni tässä nyt pitäisi kysymys on tästä luokittelusta, joka jota neuvottelussa käytetään, niin tämä olisi hyvä malli pohjaksi ja sitä voitaisiin käyttää muiden virastojen ja elinten suhteen myöskin. Johdannossa toitte esille myös tämän seikan, että lähtökohta, jonka pohjalta olemme tehneet työtä, ja tämähän on yhdenmukainen oikeudellisen yksikön näkemyksen kanssa. Me haluamme tehdä Lissabonin sopimuksen puitteissa tässä työtä ja täytyy myös ottaa asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Uuden asetuksen täytyisi antaa jär, järkevämpi, avoimempi ja kattavampi oikeuspuitteisto Euroopan unionin asiakirjoista, jotka on luokiteltu. Ja kun meillä on asiakirjojen luottamuksellisuusluokittelu, niin tämä liittyy myös siihen, että tässä rajoitetaan kansalaisten perusoikeuksia, niin kuin artiklassa 52 perusoikeuskirjassa sanotaan. Toivon mukaan meidän keskusteluissamme huomenna eri tahojen kanssa tuodaan tämä asia myös esille. Rova Jäätteenmäki liittyy huomenna seuraani ja tulemme myös kuulemaan Euroopan oikeusasiamiehen edustajaa, tietosuojavaltuutettua ja terrorismin torjuntakoordinaattoria, Euroopan keskuspankin edustajaa, samoin kuin kanssa, sak, saksalaista tietosuojavaltuutettua Peter Schada. Schada. Sitten meillä on myös Frontexin ja Europoliin puheenvuorot ja monia muitakin puheenvuoroja siellä. Todella odotan paljon siis huomiselta. Haluaisin kiittää tässä nyt varjoesittelijöitä hyvin myönteisestä mukanaolosta tässä kokonaisuudessa. Ainahan emme ole olleet asioista samaa mieltä, mutta joskus tässä on kysymys erilaisista poliittisista ja kulttuurillisista lähestymistavoista asiakirjojen saatavuuteen. Todellisuushan on se, että neuvostossa ei kovinkaan paljon intoa löydy viime mandaattin ehdotusten osalta. Ja epäilenpä, että kanta ei nytkään tule muuttamaan. Mutta jos nyt sallitte tässä, että lähden hieman sivuraiteille, niin kyllä Odotan innolla, mitä hän uusi yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivi, liberaali hallitus esittää neuvostolle tämän asian osalta, koska varmastikaan, varmastikin uusi pääministeri, ei minun pääministeri, vaan uusi pääministeri, herra Cameron, on tuonut esille yhtenä koalitionsa asia, tärkeistä asioista, su- parempaa, avoimempaa asiakirjojen saatavuutta. Minä todellakin henkeäni pidättelen nyt odotellessani, että mitä, mihin tämä lausunto mahtaa johtaa. Yhtä lailla komissio ja hyvä ystäväni, jonka kanssa olen tehnyt paljon työ, hyvää yhteistyötä vuosien varrella tässä, niin komission ja meidän lähestymistapamme on tässä hyvin samanlainen komissio on sitä mieltä, että meidän olisi pitänyt kuitenkin tässä toimia pelkästään komission uudelleen esitetyn version pohjalta. Ja eh, valiokunnan edellinen puheenjohtaja selvästi muodollisesti niin komissiolle kuin neuvostollekin ilmoitti, että me emme tule toimimaan toimielinten välisen sopimuksen eh, pohjalta tässä, koska meidän mielestämme parlamentin periaatteisiin ei tässä nyt vastattu. Ja parlamentin edellinen puhemies salli sen, että me äänestimme näistä tarkistuksista. Ja ensimmäisessä käsittelyssä ei äänestetty. Tällä tavalla nyt tässä toimimme. Me olemme sitä mieltä, että meidän periaatteita ei tässä nyt komission toisessa asiakirjassa täytetty. Lopuksi on aivan oikein, että minä kerron vielä kaikille jäsenille, miten herkkiä arkaluontoisia tarkistukseni ovat. Olen hyvin selvä sanaisesti puhunut tästä varjoesittelijöiden kanssa. Kun viittaan tietoihin ja tietokantojen saatavuuteen, tietokantojen tietojen saatavuuteen, niin – ulkoiset tahot voivat oikein hyvin käyttää näitä saadakseen tietoja, joita pidetään, joita säilytetään täällä e, Euroopan unionin instituutiossa. mutta tietoja, jotka liittyvät Euroopan parlamentin jäseniin. Nämä ovat yksityisiä, henkilökohtaisia asioita. Ja tietysti me tarkastelemme tässä tietosuojadirektiiviä ajatellaan nyt vaikka henkilökuntaa, menoja, kuluja ja niin edelleen, niin edelleen. Sanon tässä nyt parlamentin jäsenille, että tätä voitaisiin oikein hyvin käyttää tässä asetuksessa näin. En halua, että kukaan tässä loppuprosessissa sitten tulee ja sanoo minulle, että minä en tiennyt tästä asiasta. Meidän täytyy olla tietoisia näistä mahdollisista ää, aiotuista tar- seuraamuksista samoin kuin ennakoimattomista seuraamuksistakin. Mitä avoimempi Euroopan parlamentti on, minä uskon, suhteessaan kansalaisiin, kansalaisten edustajiin, oli nyt kysymys sitten kansalaisjärjestöistä tai toimittajista tai parlamentaarisista elimistä, mitä avoimempia me olemme, mitä enemmän me teemme, niin sitä vähemmän väärää tietoa ja tulee meidän instituutiostamme eritoten, ja sitä paremmin voimme torjua tällaista ö, imagon heikentämistä. Tässä nyt olivat nämä tärkeimmät seikat, jotka halusin tuoda esille. Odotan innolla kuulevani teidän näkemyksiänne, oppivani keskusteluista ja toivottavasti voin sitten tuottaa paljon paremman tekstiluonnoksen kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta toivon todella, että kaikki varjoesittelijät voivat huomenna olla paikalla iltapäivällä kuulemisessa. Sen pitäisi olla todella mielenkiintoista nyt kuulla eri virastojen ja elinten edustajilta, mitä mieltä he ovat tämän asetuksen vaikutuksista oman toimintansa. Tällä hetkellä tässä on oikeudellinen tyhjiö. Komissio luulee, että se on tämän Euroopan unionin toiminnasta tehtävän, tehdyn sopimuksen liitteessä jo otettu huomioon ja hoidettu, mutta parlamentin oikeudellinen yksikkö ei ole asiasta yhtä mieltä. Think I, uh... Kiitoksia edustaja Cashman. Minä pidän hyvänä viimeistä huomiota se sitä, että Euroopan parlamentin täytyy olla esimerkkinä, kun puhutaan avoimuudesta. Ja toivon myöskin, että koska meillä ei ole tällaista avoimuuskulttuuria toimielimissä. Itse olen kokenut sen, että varsinkin neuvosto on äärimmäisen haluton antamaan minkäänlaista tietoa neuvotteluistaan. He käyttävät näitä ulkosuhteitaan usein tällaisena tapana, millä he sitten pyrkivät pitämään salaisina nämä asiakirjat. Minä toivon, että tästä asetuksesta tulee vastaavanlainen laki kuin Yhdysvalloissa, joka toimii aivan loistavasti Yhdysvaltain demokratiassa. Minulla on tässä, niin, herra Cashman. Thank you very interesting point. I just want... Oikein mielenkiintoisen seikan toitte esille. Halusin vielä selvintää ennen kuin ryhdymme keskustelemaan asiasta. Viittaus Yhdysvaltojen ö, tiedonsaantivapauslakiin niin kuin Emilio katsotaan, niin oikein hyvin muistaa. Me järjestimme videokonferenssin tässä kongressin edustajien kanssa. Ja ennen kuin meillä oli asetustakaan, niin he sanoivat, että jos me saavutamme sen, mitä me halusimme, ja näinhän me saavutimme, niin silloin me menemme pitemmälle kuin Yhdysvaltojen Freedom of Information Actissa mentiin. Monissa, monissa suhteissa me itse asiassa olemme johtoasemassa tällä puolella Atlanttia tai tässä maailmankolkassa. Um, competition. Kilpailu siitä, että kuka on avoimuudessa maailmanmestari, niin se voi olla ainoastaan hyvä asia. No, tässä on muutama puheenvuoropyyntö ainoastaan. Herra Dion. Um, het is om op dit onderwerp... Um, Kiitoksia. Niin, Niin, en minä nyt tässä nyt ryhdy kritisoimaan Michael Cashmania, koska tämä teksti sinänsä on hyvä ja toimu, toimii meidän keskustelun pohjanamme. Michael sanoi tässä jo kokouksessa, johon en valitettavasti voinut itse osallistua, mutta kuulin hänen sanoneen, että parlamentin yksiköiden yksiköt ja sihteeristö ovat nämä kysymykset jättäneet eh, ikään kuin syrjään. Olisin puheenjohtajan kanssa yhtä mieltä asiasta. Tämä tietysti voi olla meidän tapamme toimia, niin kuin puheenjohtaja ehdotti. Meidän täytyisi toki onnitella nyt itseämme, koska mehän edustamme kansaa, eikä meillä ole mitään peiteltävää myöskään taloudellisesta näkökulmasta, joten siinä mielessä olisin puheenjohtajan kannalla. Sitten tuo tarkistus 32. Ehkä sitä täytyisi tarkkailla oikein eh, huolellisesti ja miettiä esimerkiksi nyt näitä tietosuojakysymyksiä vaikkapa lääkärin tietojen yhteydessä ja sitten vaikka kaikkia muita lääkäritarkastuksia ja niistä läpäljettäviä tietoja ja niitä kolmansille henkilöille esimerkiksi tällaisia tapauksia voitaisiin ajatella. Nämä tietysti varmasti ovat poikkeuksia, ainakin niin toivomme, mutta tietysti meidän täytyy pystyä nyt laatimaan niin riittävä pohja tälle päätökselle, että se palvelee sitten kaikkia näitä poikkeustapauksiakin. Ja sitten tuo numero 19. No, vaikuttaa kyllä hyvin tärkeältä viitata juuri niihin, mitä tässä numerossa 19 on sanottu pakollisesta rekisteristä ja se varmasti on juuri näin mainittava ja sanottava, että kyse on pakollisesta rekisteristä, mutta tämä tekstimuotoilu ei ole kovinkaan selkeä vielä. Ja tarkistus 30, äh, tarkoitan 22 näistä asiakirjojen väliaikaisista saaviskeinoista. Tässä on minulle yritetty nyt selittää tätä asiakirjoihin pääsyä ja asekirjojen kieltoa julkisen käyttöön. Siihen tarvitaan tietysti perustelu ainakin meidän mielestämme. Ja sitten tässä nämä seuraavat tarkistukset, joissa puhutaan luokitellusta tiedosta ja jäsenten tietosuojasta. Minä haluaisin sellaiset vakuudet, että kaikki ryhmät tulevat tähän valiokuntaan edustetuiksi. Meillähän on toki aina olemassa tietyt säännöt tähän, mutta tämä asia koskettelee meitä kaikkia ja siitä syystä kaikkien pitäisi päästä päättämään näistä asioista, siis kaikkien ryhmien. Ja vielä tuo numero 56 kustannuksista ja erityisesti tiedon pyytäjän näkökulmasta katsottut kustannukset, eli asiakirjan etsintäkustannukset. No, tässä nyt täytyy miettiä, miten tämä oikeastaan sitten tapahtuu, mutta tiedon pyytäjälle, jos säilytetään nuo kulut maksettavaksi, niin se on ehkä vähän liikaa vaadittu ja tässä tietysti puhe on noista paperikuluista ja muista sellaisista, mutta muuten ei pitäisi tällaisia kustannuksia lisätä. Kiitoksia. Tänne on tullut lisää puheenvuoropyyntöjä, joten pyydänkin, että seuraavat puhujat puhuisivat lyhyesti. Rova Sammer. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa muutaman sanan tämän mietinnön käsittelystä tässä viime päivinä. Pyysin tapaamisessa varjoesittelyiden kanssa, että keskustelua tästä mietinnöstä lykättäisiin, kunnes saamme käännökset kaikilla kielillä. Ja tämä hyväksyttiin. Meillähän on myöskin oikeus tehdä tässä työtä äidinkielellämme. Haluaisin huomauttaa, että saksankielinen käännös tuli viime perjantaina ennen viikonloppua loppua kello 12 ja muut kielet sitten kello 19 perjantai-iltana. Kuka nyt pystyy vielä sitten valmistautumaan tällaiseen keskusteluun, joka tapahtuu maanantaina? Se on minulle arvoitus. Minä olen ollut parlamentin jäsen 11 vuoden aikana. Ja missään muussa valiokunnassa ei pakoteta tekemään työtä vieraassa kielessä, niin kuin täällä. Kyse on hyvin arkaluontoisista asiakirjoista. Ja haluankin tässä yhteydessä sanoa, että meidän täytyy voida tehdä työtä äidinkielellämme. Minä aion vaatia sitä myöskin tässä valiokunnassa tulevaisuudessa. No sitten tästä mietintöluonnoksesta. Yleiset ongelmat liittyen tähän mietintöön eivät ole vielä täysin täältä kadonneet ja esittelijä tämän myöskin tietää. Mm, täällä ei kaikkia asioita ole vielä rajattu riittävän hyvin tästä ei ilmeisesti käy selväksi se, että mikä on asiakirja, siis asiakirjan määrittely, sen on oltava selkeämpi. Mikä on ero asiakirjan ja tiedon välillä? On olemassa ero sille, että annanko nyt mahdollisuuden äh, suurelle yleisölle saada asiakirjoja tai tietoja käyttöönsä. Tässä on kyseessä kaksi täysin eri asiaa. Sitten täytyy myöskin tehdä selkeä ero luottamuksellisiin asiakirjoihin pääsyn ja myöskin toimielinten pääsyn näihin luottamuksellisiin asiakirjoihin. No on hiukan sellainen vaikutelma, että esittelijä tässä pyrkii saamaan tässä näihin toimielinten välisiin sopimuksiin pääsyn ja pyrkii tätä hieman modifioimaan tällä mietinnöllä, ja tämä ei mielestäni voi olla meidän tehtävämme, kun puhutaan asiakirjojen julkista saatavuudesta, joten täytyy selventää lisäksi sitä, että miten Euroopan parlamentti tässä otetaan mukaan toimielimenä vai lainsäätäjänä. nämä molemmat kannat siis toimielimenä, mutta sitten myöskin lainsäätäjänä, niin tässähän on tarve saada erilaisia asiakirjoja käyttöön. Joten mielestäni myöskään tässä rajanveto ei ole kovinkaan selkeä. Euroopan parlamentin jäsenten, avustajien ja vir- viranhaltijoiden pääsy asiakirjoihin. Niin tämäkään ei ole täysin selvä minulle ja minä nyt kuulin kollegoilta tänään monia asioita ja tämä meni entistä hämärämmäksi, koska yhtäältä sanotaan, no eihän nyt kaikkia henkilökohtaisia asioita tässä tarvitse antaa jäsenille, koska on olemassa tietosuoja. Mutta sitten toisaalta esittelijä sanoi, että no niin, mutta kuunnelkaapas nyt hyvin kollegat, kun kyse on avustajista, niin sitten täytyykin kaikki antaa julki. Joten kysyn, että eikö tämä tietosuoja päde avustajemme, koska esimerkiksi Saksassa on olemassa verosalaisuus. Ei saa esimerkiksi julkaista joitakin lääketieteellisiä tietoja, koska nämä ovat henkilökohtaisia tietoja, eikä niitä voi ainoastaan julkaista sen takia, kun henkilöt ovat Euroopan parlamentin palveluksessa, joten tässä tämä jako ei ole mielestäni riittävän selkeä. No sitten mikä on tällainen ylitsepääsemätön julkinen intressi? No tässä nyt todetaan, että jos tällainen ylitsepääsemätön julkinen intressi on olemassa asiakirjojen saatavuuden kannalta, niin sitten nämä asiakirjat on annettava. No kuka nyt sitten päättää, että onko tämä ylitsepääsemätön tämä julkinen intressi? Mielestäni tämä täytyy myöskin määritellä, millainen tai milloin tällainen intressi on olemassa vai onko tämä ainoastaan tulkintakysymys. Joten mielestäni tässä monilla osa-alueilla täytyy olla hyvin paljon tarkempi, jotta jälkeenpäin sitten kaikki tietävät, että kuka nyt saa mitäkin käsiinsä. No sitten vielä toiseksi viimeinen asia. Oikeusasiamiehen mukaanotto asiakirjojen saatavuuteen, tehtävään päätä, päätökseen. Minua hiukan huolettaa tässä, että tämä menee hiukan oikeusasiamiehen mandaatin ulkopuolelle. Tällaista roolia ei ole hänellä ainakaan tähän mennessä ajateltu, joten mielestäni tätä mandaattia täytyy sitten muuttaa. Kysymys onkin, että pitääkö näin tehdä ja pitäisikö yhden henkilön nyt saada tehdä tällainen päätös. Ja sitten vielä lopuksi sisältöön liittyvä asia asetuksen tavoitteen täytyy mielestäni olla se, että Euroopan unionin kansalaiset ovat siinä tilanteessa, että he voivat eh, olla se, tai voivat saada tietoa päätöksentekoprosessissa, prosessista. No mehän haluamme sitä kaikkea. Me haluamme, että, että kansalaiset eivät saa sellaista vaikutelmaa, että heitä holhotaan – mutta tämä on kuitenkin tämä luonnos sellainen, että tässä saavutettaisiin oikeastaan päinvastainen asia, koska se johtaisi siihen, että kansalainen saa aivan liikaa tietoja, jotka ovat suurelta osin merkityksettömiä koska myöskin eh, eri prosesseista, jotka ovat käynnissä, niin niistäkin saataisiin tietoa, ja kansalainen nyt ei voi tietää, että mikä nyt on tärkeää dokumenttia ja mikä ei, jos nyt tulee tällainen eh, asiakirja virta. Joten loppujen lopuksi tämä johtaisi siihen, että Euroopasta tulisi entistä eh, monimutkaisempi kansalaisille. Puheenjohtaja, niin, voitteko äh, nopeuttaa? Niin, äh, viimeinen kysymys. Vetomusvaliokunta on lykännyt tätä lausuntoa lausuntonsa antamispäivämäärää. Se tapahtuu ehkä vasta kesätauon jälkeen, joten tämän mietinnön aikataulu äh, sitten menee tai lykkääntyy myöskin vastaavalla tavalla niin kuin vetomusvaliokunnassa. Puheenjohtaja, niin anteeksi, että joudun keskeyttämään teidän, mutta minulla on täällä paljon puhuja. Jos kaikki puhuvat 5-6 minuuttia, Siis tämä on hyvin tärkeä aihe, olen siitä yhtä mieltä, mutta pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Älkää nyt puhuko tarpeettomasti liian pitkään. Thank you. Um, I am of course in favor of the Kiitoksia. Minä tietysti puolan sitä, että kansalaiset saavat EU-asiakirjoja, mutta sehän nyt on aivan turhaa, jos nämä asiakirjat on aivan käsittämällä, käsittämättömällä kielellä kirjoitettu. Minun mielestäni näiden asiakirjojen pitäisi läpäistä tällainen kohtalaisen järkevän lukijan testi. Eli sellaisten henkilöiden, joilla ei ole etukäteistietoja, pitäisi pystyä ymmärtämään nämä asiakirjat. Ja suurin osa näistä asiakirjoista on sellaisia, että ne eivät menisi läpi tässä testissä. Ja sitten tässä on aivan paljon myös käännöspalvelussa ongelmia. Omalla kielelläni kirjoitetut asiakirjat näyttävät siltä, kuin ne olisivat tulleet kolmen eri omituisen kielen kautta. Minä uskon, että tahallinen epämääräisyys on niiden väline, jotka haluavat tässä pitää asiat sisäpiirin tietona. Mutta minä toivon, että me, no minähän en aina yleensä täysin puolusta tällaisia Euroopan laajuisia elimiä, mutta kyllä meidän pitäisi olla eurooppalaisista ymmärrettävää kieltä. Kiitoksia herra Brons. Olen samaa mieltä kanssanne. Niin, minä haluaisin tässä tukea herra Cashmanin lähestymistapaa, jos tässä verrataan kahta tekstiä siis alkuperäistä neuvoston ja komission ehdotusta ja tätä Michaelin mietintöä, niin Michael käänsi tämän konseptin päälaelleen, e- eikä kovinkaan varovaisesti tässä mennyt eteenpäin, vaan kehitti ikään kuin järjestelmä, joka perustuu avoimuuteen, saatavuuteen. Tämä ei ole ainoastaan fyysistä saatavuutta, vaan myöskin sitä, että teksti on ymmärrettävä normaalille kansalaisille ja me tiedämme kaikki, että tämä on yksi ongelmista, joita on. Olen varma, koska näiden kahden välinen ero on erittäin suuri, niin neuvottelut tulevat olemaan hankalat. Mutta meidän tavoitteemme tulee olemaan myöskin se, että parlamentin rooli on se, että me menemme eteenpäin tällä lähestymistavalla ja toivomme, että myöskin menestymme sillä. Thank you, Mrs. Kiitoksia, herra Guns. Herra Jakolino, toinen kollegani. Si, <clears throat> anch'io sarò brevissimo. Kiitoksia. Minäkin ihan lyhyesti. Mento. Koska jos me nyt tässä nyt puhumme sitten näistä asetusehdotuksen 2000, asetuksen 2001 muutoksista, niin meidän täytyy käydä näitä läpi tarkkaan. Ja kun olen nyt kuullut tässä esitetyt puheenvuorot, minun mieleni jäi pyörimään kysymys siitä, että toki Tätä tekstiä sinänsä tuenkin täysin ja kansalaisten pääsy täytyy taata mahdollisimman pitkälle ja kansalaisten täytyy päästä myös tähän päätöksentekoprosessiin parlamentissa mukaan ja myös sitten täytyy toimia siten, että kansalaiset saavat tietää, mitä me teemme heidän hyväksensä. Minä olen kovasti kiinnostuneena lukenut nyt nämä tekstit ja, myönnä myös nämä luottamuksellisiksi ja salaisiksi julistetut kohdat tästä tekstistä. Ja minun mieleeni on jäänyt, jääneet muutamat kysymykset pyörimään, kuten tuossa äsken sanoin. Ensiksikin tämä Cashmanin teksti maksaa kovasti. Se on hyvin kallis hanke ja täytyy muistaa, että nämä kustannukset syntyvät siitä, että meidän täytyy ryhtyä kehittelemään tiettyjä riittäviä keinoja. Ja erityisesti nyt tässä puhumme tuosta internetin hallinnosta ja kaiken pitäisi tapahtua hyvässä tasapainossa. Mahdollisesti siis käännöksiä tehdään muille kielille, mutta mitä tämä nyt sitten kokonaisuutenaan tarkoittaa? Tämän tyyppinen teksti vaatii arviointia ja hyvin kriittistä tiedon arviointia, koska jos me näin laajaan pääsyn tietoon hyväksymme, niin tätä täytyy tarkoin arvioida ja luoda ennen kuin luomme tällaisia malleja. Ja ensinnäkin nämä mallit täytyy myös luoda ennen kuin niitä sitten voidaan ryhtyä käyttämään. Minun mielestäni Cashman nyt pitäisi, Cashmanin pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti tähän numeroon 14, jossa puhutaan virallisessa lehdessä julkaisemisesta ja lyhennelmästä, joka voisi olla ihan tällainen pikku kappale ainoastaan, joka julkaistaisiin tuossa lehdessä tällaisesta erityissopimuksesta, joka on tuossa tarkistuksessa 16. Eli jos ei päästä yhteisymmärrykseen asiakirjojen julkisuudesta, eli mitä silloin tehdään. No silloin tarvitaan lisää pohdintaa edelleenkin, koska joskus tällainen laaja asiakirjoihin pääsy, vaikka se sinänsä olisikin hyväksyttävissä ja, ja ihan legitiimiä, niin saattaa luoda tällaista turhaa uteliaisuutta, joka ei välttämättä sitten palvele varsinaista tarkoitusta. Kiitoksia. Rova Alvano on tässä toiseksi viimeisenä puhujana listallani. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Cashmania siitä, että hän on nyt tehnyt tätä työtä ja hän on jo vuosikaudet omistanut avoimuuskysymyksille ja kaikkien kansalaisten puolesta siinä mielessä puhunut ja myös siitä, että asiakirjoihin täytyisi päästä helpommin käsiksi. Parlamentin oikeudellisen yksikön täytyisi taata vielä laajempi pääsy asiakirjoihin kansainvälisistä sopimuksista, kuten juuri tämä PNR-asiakirja. Ja minä haluaisin esittää tästä nyt muutamia kysymyksiä, koska en ihan kaikkea käsittänyt tästä viimeisestä kohdasta artikla 33, sen kappale 9, siellä sanotaan, että parlamenttiin pitäisi päästä luokiteltuihin asiakirjoihin tietyn rajoitetun ryhmän kautta, eli seitsemän henkilöä. Siihen pääsisi mukaan seitsemän jäsentä. Minun mielestäni tämä on hyvin huolestuttavaa. Onko tämä rajoitus tarpeellinen ja voidaanko mennä sitten tuon seitsemän jäsenen ryhmästä vähän laajempaan suuntaan? Eli minun mielestäni tämä on kummallinen. Ja sitten tuo numero 30, kappale 2, siellä puhutaan pääsystä näihin asiakirjoihin. Olin ymmärtävinäni, että tässä nyt puhutaan siitä, että jäsenet, jotka liittyvät, kuuluvat tähän meidän toimielimeemme, ovat velvoitettuja käyttämään sisäisiä tiedon saannin muotoja. Mitä tämä sitten oikeastaan tarkoittaa? Minä olisin ymmärtävinä niin, että artikla 39 muutetaan. Sitä, sehän on hyväksyttykin kyllä jo parlamentissa, mutta nyt sitä on menty mielestäni muuttamaan. Ja vielä lopuksi huomauttaisin, että näihin aikaisempiin teksteihin nähden mitä me olemme nyt joutuneet uhraamaan, mitä olemme joutuneet jättämään tekstistä ulkopuolelle, jota aikaisemmassa oli. Kiitoksia. Tähän on yksi henkilö vielä otettu tälle, tähän listaan mukaan, mutta nyt todellakin suljen tämän puhujalistan. Rova Weber ja viimeinen on Rova Makove. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijä. Tiedän, että jo jonkin aikaa olemme yrittäneet saada sääntöjä asiakirjojen saatavuuteen ja on hyvin yllättävää, kun huomasin, että on olemassa vielä kommentteja, jotka päinvastoin kuin että pyrittäisiin parantamaan tekstiä ja asioita, ovat ikään kuin eh, osoittavat haluttomuutta, että miksi tarvitsemme tällaista. No, tämä on hyvin hankalaa mielestäni ymmärtää myöskin kertoa Euroopan kansalaisille, miten me voimme puhua demokratiavajeesta ja siitä, miten etäinen EUn suhteessaan kansalaisia. Samanaikaisesti emme kykene saamaan aikaan johdonmukaista yhtenäistä asetusta liittyen tähän asiakirjojen saatavuuteen. Minun täytyy sanoa, viimeisen kymmenen vuoden aikana maissa, joita tuskin voi kutsua demokratioiksi. Siellä on lainsäädäntöä liittyen asiakirjojen saatavuuteen. Ja kun nyt katson näin, että EUssa näin ei ole, niin todellakin häpeän tätä tilannetta, kun puhun ihmisten kanssa tästä asiasta. Joten todellakin toivon, että todellakin saamme aikaan sopimuksen ja voimme olla rakentavia tässä asiassa. Ja että emme tekisi niin paljon tarkistuksia, että vesittäisimme tämän mietinnön sisällön, koska sehän ei ole tavoitteemme. Ja me kaikki tiedämme äärimmäisen hyvin, että tällaisen luottamuksellisuus, salailun takana on haluttomuutta. Totta kai ihmiset saavat olla epäileväisiä tällaista asioista, jotka eivät ole selkeitä voihan se olla niinkin, että me emme välitä kansalaisista. Me olemme parlamentti. Sitten kun kyse on sitä, että he todellakin voisivat nähdä, mitä me teemme, niin sitten sanomme, että ei se ole teidän asianne, vaan meidän asiamme ainoastaan. Ja tämä, tätä ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Kiitoksia, Rova Markove. I would also like to express my view. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista oman tukeni asiakirjojen ja tietojen saatavuudelle mahdollisimman laajassa mitassa. Emme voi varmaankaan argumentoida, että tässä on liikaa tietoa tai että tieto on vähemmän tärkeää kansalaisille. Tämä ei ole meidän ongelmamme. Kansalaiset ovat niitä, jotka päättävät, mitä tietoa tarvitsevat, mihin tarttuvat, onko se heille relevanttia vai ei. Ei meidän tehtävänämme ole päättää mm, muuta kuin, että kansalaiset saavat äh, tiedot ja asiakirjat. Tietysti ongelma voi olla myös se, että asiakirjat eivät ole hirvittävän ymmärrettäviä. Joskushan nämä tekstit voivat olla liian monimutkaisia tai huonosti kirjoitettuja, mutta ei tämän takia voida rajoittaa niiden saatavuutta. Ne mekanismit, joita me luomme, jotta voidaan organisoida tämä viestintä yleisön suuntaan ja antaa asiakirjat saataville, tämä on meidän ongelmamme ja meidän täytyy tämä ratkaista. Eli kaikki nämä argumentit, eivät ole sellaisia, joilla haluttaisiin estää asiakirjojen saatavuus. Nämä, nämä ovat ongelmia, jotka meidän täytyy ratkaista täällä parlamentissa. Kiitoksia Rova Makove. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron ja sitten esittelen, niin haluaisin tässä itsekin ottaa tähän kantaa. Ensinnäkin on olemassa hyvin suuri kontrasti sen suhteen, miten me olemme poistaneet kansalaisten henkilösuojan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ikään kuin sanomme, että jos ei ole mitään salattavaa, ei ole mitään pelättävää, että pitäisi saada kaikki arkaluontoisetkin tiedot. Mutta jos tämä logiikka nyt sitten käännetään ylösalaisin, että sitä pitäisi myöskin soveltaa meihin ja toimielimiimme, EUn ja kansallisiin toimielimiin, ne ovat hyvin paljon salailevampia ja niillä on hyvin paljon enemmän etuoikeuksia tässä, oikeu- tässä yhteydessä kuin yksittäisillä kansalaisilla. Tämä on hyvin suuri epätasapaino. Toisekseen kysymys Michaelille. Sanoit, että väline, joka meillä on, tai jos tämä hyväksytään, olisi vahvempi kuin tieto suojalaki Yhdysvalloissa. En ole täysin vakuuttunut. Ehkä asetus itsessään tarjoaa kansalaisille vahvan välineen, mutta ongelma on se, että EUn toimielimet voivat aina piiloutua toissijaisuusargumentin tai kansainvälisten suhteiden argumentin taakse, niillä on aina syy, miksi ne voivat sanoa, että no, totta kai me haluaisimme antaa tämän asiakirjan, mutta emme voi, koska kansainväliset kumppanimme tai jäsenvaltiot eivät halua tiedän hyvin monia esimerkkejä, esimerkiksi nämä vartaloskannerit. Me saamme paljon tietoja amerikkalaisista ystävistämme, jotka ovat saaneet tietoja liittyen tällaisiin teknisiin kysymyksiin ja vartaloskannereihin. Kun me pyysimme samoja tietoja kansallisilta viranomaisilta, emme saaneet tietoja. Me saimme amerikkalaisilta, mutta kun pyysimme samoja tietoja, identtisiä tietoja kansallisilta hallitukselta, emme saaneet. Ei ole olemassa sitä EU- viranomaisilta voisimme tätä tietoa pyytää. Tässä on olemassa tyhjö, aukko. Joten meidän täytyy usein pyytää tietoa Yhdysvalloilta siitä, että mitä oma hallituksemme tai EU tekee. Komissio pyysi puheenvuoroa. Pyydän, että puhutte hyvin, hyvin lyhyesti. No me emme ole vielä myöhässä, mutta meillä on aika vähän aikaa jäljellä. Jos voisitte puhua maksimissaan kolme minuuttia ja sitten vielä esittelijä lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja äärimmäisen lyhyesti. Haluaisin onnitella Michael Cashmania, että hän jälleen toi tämän asian esille täällä valiokunnassa ja lanseerasi uudelleen keskustelun. Komissio täysin tukee tätä prosessia ja haluaa rakentavaa vuoropuhelua. Ensinnäkin haluaisin tuoda esille sen, että tässä on kysymys kansalaisten oikeuksiin liittyvästä asetuksesta. Me hyväksyimme juuri uuden perussopimuksen, jossa kansalaiset ovat keskiössä Tämä on todellinen oikeus kansalaisille asiakirjojen saatavuuteen ja me pidämme siitä kiinni toimielimissä. Samalla käydään keskusteluja rinnakkaisesti tässä toimielinten välisestä asiakirjojen saatavuudesta. Eikä tätä keskustelua pitäisi käyttää tässä siihen, että unohdetaan, että tässä on kysymys ennen kaikkea kansalaisten oikeudesta saada asiakirjoja. Tämä perustuu perussopimukseen. Tässä on kysymys olemassa olevista asiakirjoista, niiden saatavuudesta. Ja toinen seikka on se, että nykyinen asetus toimii varsin hyvin. Komissio saa varmasti kaikista eniten näitä asiakirjoja saatavuuspyyntöjä ja suurin osa niistä saa myönteisen vastauksen. Vetomusjärjestelmäkin toimii hyvin, joten meidän täytyy nyt vain pohtia, millä tavalla sitä voidaan vielä parantaa, millä tavalla me voimme luoda hyvän asetuksen, joka perustuu tapauskäytäntöön. Yksi ongelmista, jota tässä nyt on se, että muutamien asioiden osin on liittynyt ongelmia ja tuomioistuin on joutunut sitten tulkitsemaan tätä. Muutamia asetuksen tärkeimpiä määräyksiä me, me mieluummin näkisimme niin, että lainsäätäjät ovat niitä, jotka päättävät tässä, mitä, mitä oikeuksia tähän liittyy. Haluaisin myös puuttua teidän huomioon komission, hyvä puheenjohtaja. Komissio on erittäin tietoinen siitä, että tässä täytyy luoda tasapaino asiakirjojen saatavuuden ja tietosuojan välillä. Ja tiedätte, että mehän olemme tuomioistuimen edessä tämän asian osalta. Me olemme sitä mieltä, että molemmat oikeudet ovat samanveroisia. Me tarvitsemme tehokasta hallintoa varten asiakirjojen saatavuutta, mutta kuten monet ovat tuoneet esille, yhtä lailla on tärkeää, että henkilötiedot pysyvät suojassa – ja me uskomme, että asetus 1049 ja asetus 45 ovat kaksi perusoikeutta, jotka suojelevat kansalaisia, antavat heille oikeuksia. Ja lopuksi vielä puuttuisin asiaan, joka ei ole tuonut, tuotu täällä esille, mutta josta neuvotellaan ja joka on äärimmäisen tärkeä komission näkökulmasta katsottuna. Komissio ei ole pelkästään hallinnoitsija tässä EU-Bryssel-keskeinen hallinnoitsija. Me olemme myös poliittinen toimija, me teemme aloitteita, mutta komissiolla on myös yksi rooli, joka meitä huolestuttaa, joka ei täysin heijastu tässä. Me olemme, puheenjohtaja, minä lopettelen jo me olemme Euroopan unionin kilpailuviranomainen ja kaikki täällä salissa varmasti haluavat suojella tätä roolia, joka komissiolla on. Tämä on rooli, jota komissio harjoittaa hyödyllisesti niin, että meillä on yhteismarkkinat, jotka toimivat. Ja on aivan itsestään selvää, että komission käsissä olevat asiakirjassa jotka ovat komission hallussa, joissa puhutaan yhdestä tai toisesta asiasta. Ei tällaisia asioita, asiakirjoja voida yleisesti vain julkaista ja saattaa saataville. Toivon, että voitte auttaa meitä löytämään tavan, jolla voidaan ö, toimia oikein näillä alueilla, joilla komissiolla on yksi omainen toimintavalta meille tärkeiden, kaikille tärkeiden asioiden osalta. Kiitoksia herra Cashman, voisitteko tässä tehdä johtopäätöksessä parissa minuutissa? No kyllä voisin, mutta sitten minua syytetään siitä, että en ole vastannut kysymyksiin. Teen parhaani. Kiitoksia kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän, myöskin sellaisille, jotka ovat eri mieltä kanssani. Tarkistukset 32. Denis viittasit siihen, että rekisteri, niin totta kai tällaisen pitäisi olla pakollinen, mutta me olemme ottaneet periaatteen tähän mukaan, koska se ei olisi oikeusperusta, joka liittyisi tähän pakolliseen rekisteriin tästä syystä. Me lähdimme tälle tielle. Tässä ideana on se, että se, että keitetäänkö muna vai rikotaanko se, että siitä tehdään munakas, joten periaate on tässä. Olen samaa mieltä komission kanssa Jens ja minä olemme tehneet pitkään työtä tämän parissa. Sanoin kaikille kollegoilleni, että en koskaan halunnut tässä kaikkein alhaisinta tasoa, vaan tarkoitukseni on päästä mahdollisimman korkealle kansalaisten puolesta. Totta kai tästä syystä viittasin siihen, että MEPit ja kaikki ne, jotka tekevät työtä tässä toiminnassa, eh, heillä on tietosuojaa, tietosuojaa direktiivissä 46-2000, mutta ei ole olemassa eroa mutta tämä paniikki tulee Euroopan parlamentin jäseniltä, ei muilta, Rova Sommer, joten kaikki direktiivit pätevät samalla tavalla kaikkiin. Ja haluan nyt päästä tästä sekannuksesta eroon, että jollakin tapaa tämä asetus olisi sellainen, että sitä voisivat käyttää ainoastaan parlamentin jäsenet päästäkseen asiakirjoihin käsiksi. Ei todellakaan. Tämä on katettu toimijoiden välisellä sopimuksella. No miksi sitten viittaamme näihin? Koska jos emme olisi, niin vuonna 2001 meillä ei olisi mitään perustaa toimielinten väliselle sopimukselle, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen toimijoiden välillä. Minä uskon tähän pyydä jotakin, jos, jos, ei ole, jos sitä ei ole, niin pyydä sitä. Eli siis on olemassa kaikki mahdollisuudet parantaa asiaa. No Dennis, meidän täytyy olla realistisia. Useimmat pyydöt tulevat eh, lobbareilta, asianajajilta – ja jos se ei ole sähköisesti käytettävissä. Ja tässä muuten yhdysvaltalaiset tulivat tänne, puheenjohtaja. Et jos on julkinen rekisteri, meillä ei ole sellaista. He ovat menneet edellemme, joten pyytäisin, että tässä kuunneltaisiin sitten ennemminkin Atlantin toispuolisia asiana, no, lainsäätäjiä. No niin, no sitten se, että käännökset ovat vasta perjantaina käytössä. No mehän saamme paljon rahaa, jotta teemme viikonloppuisinkin työtä. Minä teen työtä viikonloppuisin. Tulin juuri Etelä-Afrikasta ja tein silti töitä. Totta kai on tärkeää, että meillä on kaikki nämä kieliversiot. Kaikki versiot ovat nyt käytettävissä. Ja budjettiviranomainen antaa meille enemmän rahaa, jotta voidaan varmistaa, että me voimme tarjota nämä nopeammin. Koska se, että saa tietoa omalla kielellä, on yksi tärkeimmistä periaatteista. Me en, tässä olen siis samaa mieltä. Meidän täytyy nyt ö, tässä todeta, että olemme monista asioista eri mieltä. Rova Makavei sanoi, niin, teidän maineenne siitä, että käytetään avoimuutta – sillä, että omassa maassa äh, taistellaan korruptiota vastaan, niin tämähän on aivan loistava esimerkki siitä, mitä me voimme tehdä sillä, että tarjoamme tietoa, mutta en usko. On holhoavaa todeta, että on niin paljon tietoa, että kansalaiset eivät voi ymmärrä. No, kansalaiset hakevat sitä tietoa, mitä tarvitsevat, kansalaisjärjestöt, toimittajat, paljon asiakirjaa. No totta kai, koska periaate on se, että kaikki julkaistaan mahdollisimman nopeasti. Ja näin ne ovat sitten käytettävissä välittömästi niille, jotka niitä tarvitsevat. Niin, siis totta kai kyllä mielestäni tätä aikarajaa voidaan venyttää, jos ihmiset haluavat rakentavasti tätä käsitellä, mutta sitä ei pitäisi käyttää siihen, että estetään tämän asian etenemistä. No, esimerkiksi jos on öljyvuoto ja joku sanoo, että minä haluan tätä tietoa, liittyen siihen, mitä BP antoi. Ja yhtäkkiä sitten julkinen intressi on otettava huomioon sen päivän kannanottojen kannalta, ja myöskin sen kannalta, mitä me saamme sitten käyttöömme. Niin, herra Brons, jos haluat tässä, tästä selkeämmän, niin toivon, että autat minua tämän uudelleen kirjoittamisessa. No niin, Kinga, olet täysin oikeassa. Neuvottelut tulevat olemaan hankalat, eivät kovin pitkät varmasti, ennen kuin tietyt ryhmät tässä yhdistävät voimansa. Ja tietysti tässä nyt sitten pohditaan sitä, että olenko lähtenyt oikealle tielle vai en. No sitten totta kai kansalaiset tässä ovat maksumiehinä, mutta meidän täytyy pohtia, että mitä me voimme tavoittaa pitkällä aikavälillä. No sitten viittaus tällaisiin toimenpiteisiin, jossa kansalaiset eivät saa täyttää tai eivät täysin pääse käsiksi, niin tämä on tällainen osittainen saatavuus. Tässä viitataan esimerkiksi aikarajoihin, grafikkoihin ja erilaisiin asioihin. Ja tässähän myöskin viitataan Lissabonin sopimukseen. No, kansalaisten on tarkoitus osallistua demokraattiseen prosessiin. Jos ei tiedä, kuka siihen osallistuu, mitkä yksiköt, niin sittenhän siihen ei voi vaikuttaa. Tämä siis liittyy tähän. No sitten tämä valiokunta seitsemän jäsentä, tämä on täysin avoin ehdotus tarkistus 13. Tarkoituksena on muistuttaa meppejä, että tämä ei ole heidän menetelmänsä saada näitä asiakirjoja. No sitten, mikä on poistettu, liittyy tähän ohjesääntöön, jäsenten ohjesääntöön, koska halusin, että EPP äänestyy, äänestää puolesta. Viime kerralla näin ei käynyt, ja uskon, että tarkistukset ovat, niitä ei tarvita, koska tämä ei mitenkään muuta jäsenten ohjesääntöä. Tässä on täysin eri oikeusperusta kyseessä. No sitten tarkistus 39 totta kai viittaa oikeuskäytäntöön. Kiitoksia oikein paljon, että viittasitte demokratian vajeeseen. Jos emme käsittele sitä, niin sitten meitä syytetään aina, että rohkaisemme vajetta sen syntyä. Rova Mäkävei, jälleen kerran kiitos oikein paljon totta kai kansalaiset päättävät, mitä ne haluavat. Meidän täytyy löytää mekanismit, jotta he pääsevät käsiksi tähän, että voimme tarjota tämän mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. No sitten puheenjohtaja viittasi tähän veto-oikeuteen muiden jäsenvaltioita. No, komission neuvosto on yrittänyt ratkaista tätä, myös me pyrimme tähän, mutta emme ole ratkaiset asiaa. Ja tämä on asia, joka myöskin täytyy ottaa vielä käsittelyyn. Olen samaa mieltä Jenssin kanssa kaikesta, mutta sanoisin, että kilpailuasiakirjat on katettu, jos on olemassa, olemassa jatkuvia tutkimuksia, kun kilpailututkimukset on päätetty. Eli siis kun tieto saadaan käyttöön, niin sitten voidaan nähdä, että yritys, joka oli kartellin osana, antoi tietoja murtaakseen kyseisen kartellin. Ja jos kyseinen yritys jää tästä kiinni, niin tämä olisi sitten ikään kuin kannustin muille. Sanoin komissiolle jo aikaisemmin, että se mitä he ehdottavat, niin kuin me sanoisimme, toivon, että tämä voidaan tulkata tässä ikään kuin ammutaan kärpästä kanuunalla. No siis tällainen ehdotus, joka on ikään kuin lainsäädäntökirjekuori, jossa kolmannen osapuolen asiakirja on ikään kuin osa keskustelua, jonka tarkoituksena on tehdä päätöslausuma, mutta lopuksi kolmas osapuoli saa ikään kuin omistajuuden copyrightin tälle. Toivoisin, että neuvosto tässä ajattelee hiukan eteenpäin, mutta tiedän Jens että tämä on ongelma, josta täytyy päästä yli. Haluaisin vielä päättää tärkeällä asialla. Kun otan tällaisen periaatteen käsittelyyn, en kuulu mihinkään ka- tällaisen Marxin koulukuntaan. Siis Karl Marxin kanssa ehkä olen samaa mieltä, mutta en Groucho Marxin. Mutta nämä ovat siis periaatteeni, jos ette pidä niistä, niin muuttakaa niitä. Me olemme taistelleet, sekä te että minä, vuoden 2004 alusta sen periaatteen puolesta, jonka puolesta olemme valmiita myöskin häviämään, koska joskus voi myöskin voittaa häviössä, jos periaatteet ovat korkeimmat koska no siis munat ovat munia. Kun puhutaan avoimuudesta, niin tämä ei katoa mihinkään ja ihmiset haluavat tietää, miksi kaikkien puolueiden edustajat eivät sitä tue. Puheenjohtaja, kiitoksia, että sain puhua hiukan pidempään, mutta mielestäni tämä oli tärkeää, kun ajatellaan näitä hiukan ristiriitaisia, konflikt- äh, ristiriitaisia puheenvuoroja, joita kuulin tänään. Oli tärkeää, että puhuin niistä kaikista. Kiitoksia. Siis en anna enää puheenvuoroa sinulle. Siis kello on nyt viittä yli viisi. Me puhumme nyt PNRstä. Minä olen esittelijä tässä aiheessa. Minä viestitin jo viime viikolla, että minun täytyy lähteä kello 17.30, meillä on 25 minuuttia aikaa käsitellä tätä asiaa. Teen voitavani, mutta ihmisten täytyy tässä keskustelussa puhua hyvin paljon lyhyemmin. Anteeksi, olen pahoillani. Me kyllä palaamme tähän niin, keskustelua käydään lisää, tarkistuksia täytyy tehdä 10. kesäkuuta mennessä. Minulle juuri kerrottiin, että ei ole aikarajaa. Esittelijä. Uh, I have to say, uh... Minun täytyy nyt vielä todeta, Rova Makarev on täysin yhtä mieltä minun kanssani ja kun puhuin tästä, viime vaalikaudellahan me äänestimme tästä asetuksesta Tähän minä viitasin. Ja tuolloin EPP ei äänestänyt minun kantani mukaisesti, mutta täällä valiokunta salissa voin täysin tunnustaa, että te olette yhtä mieltä tod- totaalisesti ö, oman lähestymistapani kanssa. I'm, um, I'm, um, I'm sorry, we'll have more... Niin, olen pahoillani. Me kyllä keskustelemme tästä, mutta tosiaankin minä haluan, että siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Viisi sekuntia. I did not agree. Minä sanoin, että en ole yhtä mieltä sellaisten argumenttien kanssa, jossa sanotaan, että liian paljon tietoa tai vähemmän ja relevantimpaa tietoa. Ei, meidän täytyy antaa kaikki tieto kansalaisille ja kansalaiset päättävät, mitä he tarvitsevat, mitä he haluavat. Now move. Kiitoksia, tämä oli selkeä asia. No sitten siirrymme PNRään. Ja pyydän, että kollegat tässä ovat yhteistyöhaluisia. Pyydän todellakin, että puhutte lyhyesti, ettekä toista, mitä toiset ovat jo sanoneet. Syy sille, että tämä otettiin jälleen kerran esityslistalle, ja tätä ei ole mainittu esityslistalla, on se, että viimeisen keskustelumme jälkeen me saimme yhteisen katsauksen EU-Yhdysvaltojen väliseen sopimukseen. Toivon, että teillä kaikilla on ollut mahdollisuus lukea tämä jo jokin aikaa sitten ehdotan, että me ensin käymme keskustelun, että kaikki voivat esittää kysymyksensä komission suuntaan ja sitten pyydämme komissiota vastaamaan. Jotkin kysymykset, jotka minä teen, on jo lähetetty kirjallisena komissiolle useaan otteeseen, emmekä ole vielä saaneet selkeää vastausta. Käynnistän keskustelun itse ja pyrin olemaan hyvin nopea Haluaisin saada lyhyet kommentit Euroopan komissiolta yhteistä katsauksesta. Haluaisin myöskin kuulla kommentit siitä tosiasiasta, että he eivät ole voineet vielä päätä näistä kaikista tiedoista, joita he ovat saaneet. Mitä arvoa tämä tuo tälle arviolle? No sitten erityinen kysymys. Mielestäni oli melko hämmästyttävää, että tämä yhteinen katsaus mainitsee yhden tietyn valituksen, jonka minä itse, siis kyse on oikeustapauksesta, johon minä lähdin. Sanottiin, että näitä olisi kolme, eli onko tässä nyt listattu kaikkien kolmen henkilön nimet, jotka ovat tässä menneet oikeuteen. Mielestäni tämä on mielenkiintoista, että se on otettu tähän raporttiin mukaan ja mietin miksi. Toinen kysymykseni ei liity tähän yhteiseen katsaukseen, vaan äh, Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen oikeusperustaan tai oikeustilanteeseen. Me olemme saaneet mitään selvyyksiä Euroopan komissiolta liittyen tämän sopimuksen oikeusperustaan. Tämä on hyvin epämääräinen ja tästä syystä on hyvin tarpeellista saada nopeasti uusi sopimus Kanadan kanssa ja että komissio myöskin luonnostelee tällaisen. No kolmas asia. Me olemme usean otteeseen pyytäneet komissiota selvittämään, miksi uudet turvallisuusmääräykset, jotka liittyvät PNR-tietojen keräämiseen, joihin Yhdysvallat on ryhtynyt. Miksi komissio ei ole voinut tai kyennyt selittämään meille, millaisia nämä säännöt ovat ja miten ne vaikuttavat PNR-tietojen käyttöön tämän sopimuksen alla. Ja haluaisin tietää, milloin saamme selvennystä tähän asiaan. Sitten viimeinen kysymykseni on se, että milloin komissio antaa meille vastaukset, kysymykset, siis vastaukset kysymyksiin, joita on esitetty marraskuun 2008 päätöslauselmassa – se ei ole enää oikeudellisesti relevantti, koska olemme Lissabonin sopimuksen alla, mutta kysymykset ovat relevantteja ja haluamme nämä vastaukset saada. Ja lopuksi haluaisin vielä tietää, että pysyykö komissio aikataulussaan liittyen PNR-paketin antamisen pyysimme sitä ennen kesätaukoa. Nämä olivat siis kysymykseni. Ketkä haluaisivat tässä vaiheessa esittää kysymyksensä komissiolle? Oh my god, I frightened you so much nobody dares to, <laughs> to, to ask any questions anymore. Okay, well maybe the, the commission... No, komissio, jos voisit pyhyä lyhyesti. Ehkä jäsenet haluavat jälkeenpäin sitten esittää kysymyksiä. Herra meidän. I think after all you said. No, kaiken sen jälkeen, mitä jo sanoitte, niin jopa minäkin voisin olla iloinen, jos minulle ei annettaisi edes mahdollisuutta. mutta no, yritän nyt hieman tiivistellä muutamia vastauksiamme. Yhteinen arviointi. Meidän mielestämme tämä arviointi on nyt osoittanut, että Yhdysvallat on käyttänyt PNR-tietoja tukeakseen terrorismin ja rikollisuuden torjuntaa. Yhdysvallat on yleisesti ottaen pitänyt kiinni olemassa olevista sopimuksista. Olemme sitä mieltä, että filterit, suodattimet ovat toimineet oikein hyvin, mitä tulee Yhdysvaltojen tietojen saatavuuteen ja 19 tietoluokkaan. Meidän mielestämme nämä vetomussäännötkin, niihin, niistä pidetään hyvin kiinni ja ne ovat oikein hyviä siinä mielessä, kun ajatellaan tietojen jakoa ja muiden virastojen kanssa tapauspohjaisesti tarpeen mukaan. Olemme hieman huolestuneita niistä mahdollisuuksista, joita tarjoaa tämä Yhdysvaltojen hallinnon öö, halu joskus kiertää nämä säännöt ja tämä niin kutsuttu ad hoc öö, tietoryhmä. Mielestämme jonkinlainen tietokantojen käyttö tähän asti antaa hieman hosvittaa siitä, että saattaa olla mahdollista, siis korostan mahdollista vääränlaista PNR-tietojen käyttöä. Tästä olemme huolestuneita. Eritoten olemme sitä mieltä, että Yhdysvaltojen täytyy parantaa merkittävällä tavalla vastavuoroisuutta tietojen jaossa Euroopan unionin kanssa kun ajatellaan PNR kautta saatuja tietoja ja terrorismin torjuntaa, rikollisuuden torjuntaa. Mutta laajalti ottaen olemme yleisesti hyvin tyytyväisiä siihen, miten Yhdysvallat on pannut täytäntöön tätä sopimusta ja sen määräyksiä, vaikka vaikka merkittävää kritiikkiäkin on esitetty ja se on mukana tässä yhteisessä arvioinnissa. Sitten sopimus Kanadan kanssa ja sen oikeudellinen status tällä hetkellä. Tällä hetkellä se on vain, ne ovat tyhjät, tyhjät kuoret. Tässä meillä on vain sellainen tilanne, että asia hoidetaan kansallisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio on vain suositellut jäsenvaltioille, että koska Kanada yhä kunnioittaa niitä sitoumuksia, joihin se oli sitoutunut, niin suositamme jäsenvaltioiden tietosuojavaltuutetuille edelleen antamaan luvan PNR-tietojen siirtoon Kanadan viranomaisille. Minkä vuoksi Kanadan kanssa ei vielä ole sopimuksesta neuvoteltu? No me emme halunneet tehdä tämän vanhan pilarin pohjalta, vaan odottaa Lissabonin sopimusta ja myös niitä muutoksia, joita se tuo parlamentin rooliin. Mitä tulee Yhdysvaltojen rooliin ja säätöihin, ja Rova Inchveld tähän viittasi. No me tulemme kyllä tutkimaan tarkasti, mikä on tässä laajuus näillä, mitä yhdysvaltalaiset tarkoittavat tällä oikein. En me oikein tiedä, liittyykö tämä ennen kaikkea PNRään vai APIhin, mutta me olemme yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa tästä asiasta yhteyksissä, niin että saadaan se selvitettyä. Mitä tulee PNR-pakettiin, niin uskoisin, että no, no, sehän nyt riippuu siitä, mitä te kutsutte kesäksi, mutta no, teknisesti kesä jatkuu 23. syyskuuta asti, mutta joten uskon, että me voimme saada mandaatin Yhdysvalloille, Kanadalle ja Australialle 23. syyskuuta mennessä. Tietysti kommunikaatio PNR, kansainvälisen tiedon ö, siirtämisestä muille maailman maille. No, EU-ssa harmonisoidu PNR-järjestelmän täytyy odottaa pikkusen pitempään. Me olemme sisäisessä yksikössä tekemässä uutta vaikutusarviota tästä ehdotuksesta, joten tässä on nyt tällainen jakauma ja toivottavasti saadaan tämä nyt sitten syyskuuhun mennessä nämä alustavat asiat ja sitten direktiivit loppuvuodesta. Kiitoksia. Tämä siis viittasi siihen, että kesätauko heinäkuun puoliväli ja toivon, että komissio myöskin antaa meille nämä vaaditut vastaukset melko nopeasti, koska Yhdysvaltojen uudet tietomääräykset on tarkoitus ottaa, äh, ottaa käyttöön äh, helmikuussa ja huomenna on jo kesäkuu. Joten toivon, että toimitte hiukan nopeammin. Mutta se, että saamme kirjallisen vastauksen komissiolta ja neuvostolta – näihin kysymyksiin, jotka esitettiin vuoden 2008 päätöslausumat, joka on vielä relevantti. Sitten on yksi kysymys herra Albrehtilta. Pyyriin tässä puhumaan lyhyesti. Yksi asia on minulle äärimmäisen tärkeä, ja kyse on siitä, että kuka, koska tai milloin saa tässä mahdollisuuden mennä pidemmälle tämän paketin osalta koska mielestäni oli ihan täysin ymmärretty vielä se, mikä parlamentti on tehnyt tässä selväksi. Periaatteessa nämä ehdotetut sopimukset, jotka ovat tässä näin meille olemassa, niitä ei voida hyväksyä. Ja se on tämä asia, jonka olen tässä huomannut. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme uusia neuvotteluita. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että parlamenttina meillä on mahdollisuus siihen, että nämä sopimukset ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää edelleen. Ja vaikka Täällä on sellaisia, joiden mielestä nämä olemassa olevat sopimukset eivät ole yhteensopivia sopimusperusteiden kanssa, joten meidän täytyy selittää kansalaisillemme se, että miksi me annamme tällaisten sopimusten jatkua, vaikka osittain olemme sitä mieltä, että ne eivät ole toimivia. Ja siis enemmistö täällä on sitä mieltä käsittääkseni. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että me saamme täällä parlamentissa mahdollisuuden mahdollisimman nopeasti käsitellä uutta sopimusta, jotta emme jää tähän tilanteeseen ja saa sellaista vaikutelmaa, että tämä, tätä päätöstä ikään kuin lykätään eteenpäin. Sitten ehkä vasta lokaa marraskuussa täällä parlamentissa voimme puhua siitä ja käyttää tällaista sopimusta, joka on ollut voimassa vuoden 2007 alusta lähtien, vaikka siitä ei ole sovittu. Tämä on kestämätön tilanne ja tästä syystä mielestäni onkin järkevää, että Libe-valiokuntana pohdimme tuomioistuimen päätöksiä liittyen tähän asiaan ja näihin sopimuksiin. Siitä syystä että mielestäni ei ole oikein, että odotamme tässä vielä pidempään, että tässä tapahtuu poliittisesti vielä jotain liikehdintää johonkin suuntaan. Kiitoksia, herra Foss. Kiitos. Niin, minä en nyt aio toista, jos sanottua, niin kuin tässä oli puhe. Tästä syystä toteankin vain, että olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, ja varsinkin sen kanssa, mitä herra Albrecht tässä juuri totesi. Haluaisin viitata siihen, että tämä tilanne Kanadaan liittyen mielestäni sellainen, että se ei tyydytä minua. Jos nyt tässä tulee tällainen juopa jäsenvaltioidemme välille, niin eihän tämä ole ollut tarkoituksena. Joten mielestäni meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti sitoa nämä asiat jälleen yhteen, kun ajatellaan sitä tilannetta, ja että olemme lykänneet näitä kahta, siis Yhdysvaltoja ja Australiaa, joten me parlamenttina ja EUna olemme siinä tilanteessa, että meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tästä jonkinnäköinen tulos. Ja sitten kun ajatellaan näitä transatlanttisia tai Australiaan liittyviä suhteita, teemme voitavamme. ja no sitten vielä, että olisi hienoa, jos nyt tässä voitaisiin vedota siihen, että näitä tietoja ei kerättäisi ikään kuin kahdelta taholta, ja mielestäni tässäkin nyt sitten voitaisiin päästä askel eteenpäin. Kiitoksia, herra Foss, rova Ernst. <laughs> Myöskin aivan lyhyesti olen hämmästynyt siitä, mitä tulee tähän Kanada-kysymykseen. Tämä on huomion arvoista, että missä tilanteessa olemme tässä kaiken kaikkiaan. Mielestäni on myöskin väärin että tässä totta kai siis me tarvitsemme uusia neuvotteluja ja haluaisin vielä muistuttaa, että tämän vuoden huhtikuussa me olemme hyväksyneet esitykseen, joka muotoili hyvin selkeästi vähimmäisvaatimukset ja nämä täytyy sitten myöskin työstää kohta kohdalta ja minä ainakin tällä hetkellä näen tässä kovin paljon vielä epäselviä asioita. Ja tätä täytyy nyt hiukan nopeuttaa tätä prosessia. Kiitoksia, Rova Sipol. Auch wenn man nicht alles nochmal wiederholen soll, was bereits... No ei, ei tässä nyt todellakaan pidä toistaa kaikkea, mitä on sanottu, mutta silti mielestäni on tärkeää, että teemme komissiolle selväksi, missä kohdissa me emme ole tyytyväisiä, koska me olemme aina sanoneet, että emme halua kolme tai enemmän sopimuksia, jotka monissa yksityiskohdissa ovat hyvin erilaisia, vaan haluamme periaatteessa yhden sopimuksen, joka pätee kaikille mielestäni kesä ei pääty syyskuussa. Tämä on järkyttävää, että miten tässä työskennellään eri kalenterityyppien kanssa. Minun kalenterissani kesä päättyy viimeistään elokuussa. Ja mielestäni onkin tärkeää, että ennen kesätaukoa meillä on jonkinnäköinen paperi. No, tämä aihehan ei ole mikään uusi. Tässä on sellainen vaikutelma minulla, että tässä pelataan aikaa, koska ei ole selvää, miten pitkälti parlamentin vaatimuksia voidaan ottaa huomioon ja miten näitä tietoja käytetään terrorismin vastaisessa taistelussa tai muun rikollisuuden vastaisessa taistelussa, sekään ei ole selvää. Mielestäni viestin, viestimme komission suuntaan täytyy olla se, että emme voi elää sen kanssa, että sopimukset, jotka mielestäni ovat täysin vääriä, että niitä jatketaan loputtomiin. Me haluamme ennen kesää luonnoksen, jotta sitten mahdollisimman nopeasti saamme järkevän sopi- sopimuksen aikaiseksi liittyen näihin PNR-tietoihin. The floor. Kiitoksia, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Voisiko komissio vastata kysymyksiin? No minä yritän. Komissio suhtautuu vakavasti aikeisensa luoda nämä kolme mandaattia ja tiedonannon, johon viittasin. Kenties hieman hitaammin kuin mitä odotimme. Joskus asioihin menee pitemmän enemmän aikaa kuin mitä on odotettu, mutta älkää epäilkö ollenkaan, että me tulemme mahdollisimman nopeasti esittämään nämä kolme mandaattia ja tiedonannon toivottavasti kesällä, syyskuussa, lokakuussa viimeistään. Jos voisin selittää teille, mitkä, mitä menettelytavallisia byrokraattisia askelia tässä nyt tarvitaan, jotta saadaan nämä mandaatit. Mandaatit on luonnosteltu, ne ovat valmiita, yksikköni on ne tehnyt. Ne menevät portaikossa ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Ne tulevat kyllä teillekin, mutta me olemme todella vakavissamme tämän asian suhteen. Alkvistille vastatakseni toivottavasti me olemme tässä nyt nopeampia kuin Euroopan tuomioistuin saatte varmastikin mandaatit nopeammin käsinne kuin Euroopan unionin tuomioistuimen kannan. Tässä mitään jakoa ei tehdä. Me pidämme nämä kolme maata yhdessä ja tiedonanto PNR-tiedoista myös yhdessä. Kenties me jaamme EU-järjestelmän niin, että annetaan mandaatit ja tiedonantoa nopeammin niin, ettei mennä siihen mahdottomaan tilanteeseen, että täytyy hyväksyä sellainen sopimus, josta ette pidä. Jos me jotain jaamme, niin jaamme sen sen vuoksi, että annamme teille oikeuden mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muotoilla asioita. Me emme ole tuottaneet vielä neuvotteluun mandaattia Kanadan kanssa viime vuonna, joka olisi estänyt tilanteen kansallistamisen nyt, niin että voitaisiin tässä nyt kunnioittaa Lissabonin sopimuksen tuomia parlamentin uusia toimivaltuuksia. Tämä on ainut syy, minkä takia me emme tätä mandaattia luoneet. Kiitos. Tässä lopuksi haluaisin, että komissio toimii erittäin nopeasti. Lokakuu ei ole hyväksyttävissä ja monet kollegat ovat muistuttaneet teitä, että me todellakin olemme ostaneet teille aikaa vaihtoehto on se, että me äänestämme näin, voidaan menetellä. Henkilökohtaisesti ymmärrän, että on olemassa byrokraattisia toimenpiteitä, mutta mielestäni tässä vaiheessa ne eivät ole kovinkaan relevantteja. Euroopan parlamentti on tehnyt työnsä nopeasti, käsittääkseni kymmenessä päivässä, ja olen varma, että Euroopan komissiossa on enemmän jäseniä, voi tehdä työn yhtä nopeasti. Ja neuvosto oli todella kiireellinen tehdessään päätöksiä lyhyessä ajassa ja tällainen asia kuin Kanada, että me emme saaneet tietoja. Se tarkoittaa sitä, että PNR-tietojen siirtäminen Kanadaan, sillä ei ole oikeudellista perustaa. Tämä on nyt se tilanne. Pudistelette päätänne, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä on tilanne. Me halua vaikeuttaa kenenkään elämää, mutta tämä asia on otettava mahdollisimman nopeasti käsittelyyn. Ja se voidaan tehdä ennen kesätaukoa, ja se on heinäkuun puoliväli. Tätä päivämäärää me vaadimme ja pyysimme, ja tämä on tavoitepäivämäärää. No sitten kaikki muut kysymykset, joita olemme esittäneet teille sekä tässä että kirjallisesti, niin odotan komissiolta kirjallista vastausta. Ja tämä käsittää myöskin kysymyksen äh, liittyen viittauksen minun nimeeni, joten tämä päättänee keskustelun PNRään liittyen ja tämä päättää myöskin esityslistamme. Kollegat, kiitoksia, että olitte hyvin yhteistyöhaluisia. Huomenna aamulla jatkamme kello yhdeksän with the women We have a joint meeting with the FEM. Meillä on FEM-valiokunnan kanssa yhteinen kokous huomenna kello yhdeksän.